Diamo inizio. No niin, aloittelemme. We start with COVID. Well, we just to... Bonjour, bonjour, José Bové, comment allez-vous, nos amis José inizio? Ci siete? Voisimmeko jo aloittaa? Voisitteko istutua paikoillenne? Buonasera a tutti, diamo inizio alla commissione, benvenuti. Oikein hyvää iltapäivää teille kaikille aloitamme valiokunnan kokouksen. Tervetuloa tänne. Voisinko pyytää teitä istumaan paikoillenne, olkaa hyvät. Accomodatevi. Interpreti mi sentono, si. Ottavatko tulkit kuulla? Kyllä kuulevat. Hyvät kollegat, komission jäsen Dalli on pyytänyt, että hänen kulmistaan lykättäisiin puolella tunnella, koska hänellä on tapaaminen Rouva Merkelin kanssa. Jos teille sopii, niin aloitamme käsittelemään Jose Boveen mietintöluonnoksen, jonka aiheena maatilojen tuotantopanosten toiminta, ketju, rakenne ja vaikutukset. Tällainen esityslista muutos, teille se sopii, joten aloitamme. Kohta kaksi 4.7. kokouksen hyväksyminen, 11.12. heinäkuuta ja 30. elokuuta kokouksen pöytäkirjojen hyväksyminen, mikäli kokouksen loppuun mennessä ei ole huomioita näihin, pöytäkirjat näistä kokouksista on hyväksytty. Tämän päivän kokous lähetetään suorana nettiin ja nyt menemme kohtaan viisi. Näin annamme komission jäsen Dallille aikaa päästä paikalle ja sitten todella palaamme tähän asiaan. Mutta nyt menemme kohtaan viisi. Jose Bove on täällä kanssamme. Edustaja Boveen mietintö koskee, kuten sanoin, maatilojen tuotantopanosta toimintaketjua. Tarkistusten jättämisen määräaika on 17. lokakuuta kello 12 ja äänestämme tästä 23. marraskuuta Komagrissa. Toivotan tervetulleeksi komission edustajat ja annan puheenvuoron välittömästi varapuheenjohtaja Boveille. Olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Je vais... Kiitoksia puheenjohtaja. En halua liian pitkään puhua. Nyt ei ole varmaankaan aika sellaiselle. Haluaisin vain alustaa tämän asian. Kyseessä on mietintö, joka on varmasti mielenkiintoinen ja joka on jatkoa jo aikaisemmille töille tässä valikunnassa, josta on parlamentissa äänestetty. Kesäkuussa annoimme päätöslauselman elintarvikkeista ja alueiden resursseista oikeudenmukaisista tuloista. Olen myös tehnyt aikaisemmin mietinnön ja myös kasviproteiineista on annettu mietintö, joten tässä on jo taustaa. Joko parlamentissa tai neuvostossa että näitä asioita on työstetty vuonna 2008kin on äh, näitä asioita käsitelty. Kaikki tämä johtaa siihen, että nyt voidaan sanoa, että jotta meillä olisi maan, maataloutta, jonka kautta viljelijät voivat saada oikeudenmukaisia tuloja ja, ja samalla voimme säilyttää viljelykset alueellamme, meidän on puututtava tuotantopanoskysymykseen. Aivan yhtä hyvin kuin minä, tekin tiedätte, että hintojen vaihtelu on ongelma, joka vähentää merkittävällä tavalla viljelijöiden tuloja. Ja tuotantokustannuskysymyksellä on myös merkittävä rooli. En nyt halua mennä tässä yksityiskohtiin, mutta tiedämme, että tuotantopanoston kulut, kustannukset ovat vuodesta 2000 2010 nousseet 40 prosentilla. Tuottajahinnat ovat kuitenkin nousseet vain alle 25 prosentilla. Tämä osoittaa aina selvästi, että, että tuotantopanokset ovat hyvin kalliita tänä päivänä viljelijöille. Samaan aikaan tuotantopanokset äh, tehdään yhä harvemmissa yrityksissä ja näin ollen tämä maatalous, kemian teollisuus keskittyy voimakkaasti, 6 prosenttia pitää 75 prosenttia markkinoita hallussaan ja siemenalalla muutama kolme yritystä on vallannut 45 prosenttia markkinoista, joten olemme tänä päivänä sellaisessa tilanteessa, että meillä on todellinen ongelma näillä markkinoilla ja tilannetta olisi muutettava. En halua nyt yksityiskohtaisesti käsitellä kaikkia ongelmia. Vedestä voitaisiin puhua, maan hinnasta, maan vuokrasta, myynnistä voitaisiin puhua tai pääsystä maahan, maaperään. Nämä, tämä on yhä merkittävämpi ongelma viljelijöille. Vesieministä olen puhunut, voitaisiin myös puhua siitä, millaisia kustannuksia kasvattajille tulee mm, karjan rehun tuonnista, erityisesti soijan tuonnista, kun hinnat nousevat ja se aiheuttaa yhä hankalampia tilanteita viljelijöille ja karjan kasvattajille. Täällä on ehdotuksia, joita olen esittänyt. En nyt niitä tässä yksityiskohtaisesti selvitä. Siinä menisi liikaa aikaa. Teillä on kaikilla asiakirjat käytettävissä, ne voitte tutkia sen sieltä, mutta on tärkeää, että ymmärrämme, mistä on kysymys maatalous, maatiloista olisi tehtävä itsenäisempiä, omavaraisempia ja samaan aikaan niiden käytäntöjen pitäisi tulla ympäristöystävällisimmiksi niin, että voitaisiin taata asialliset tulot. Tästä aiheutuu ehdotuksia, jotka koskevat tuotantopanosvalvontaa, maatalouskäytäntöihin liittyviä ehdotuksia, YMPn uudistuksiin liittyen, Tähän liittyy muun muassa vuoroviljely eh, ja voitaisiin ottaa näitä valko, eh, valkoiskasveja enemmän käyttöön. Tarvitaan myös julkista tutkimusta, eh, jotta kaikki nämä käytännöt voitaisiin saada paremmin tunnustettua. Tämä on työtä, jota tarvitaan taloudellisten kysymysten takia ja muissa on tärkeää, että Euroopan tasolla voidaan jotenkin suitsia maanvuokrahintoja ja maan hintoja. Sitten energiakysymys. On aivan selvää, että nykyään on tehtävä loppu energian tuhlauksesta. On käytettävä mahdollisimman hyvin energiavaroja, on käytettävissä maatiloilla esimerkiksi jätteistä energiatuottamalla. Edelleen olisi edistettävä todellakin jätteiden käyttämistä energiantuotannossa eh, niin, että tämä energia saataisiin joko yksityisten tai julkisten niin yritysten kautta käyttöön. Olin, halusin tässä mietinnössä esitellä maanviljelijöiden eh, kohtaamia ongelmia tuotannon alkupäässä ja niillä tietenkin suorat vaikutukset heidän tuloihinsa – Tässäpä tämä, en halua mennä tämän enempää yksityiskohtiin. Teillä on asiakirjat kyllä käytössä. Nyt on kaikkein tärkeintä, että voimme tehdä yhdessä työtä. Periaatteessa minun ei pitänyt olla tämän asian esittelijä, mutta äh, toisessa ryhmässä mm, tapahtui jotakin, jonka takia mm, minulle tämä tuli. Mä Guinness sitten kaiketi halunnut tehdä tätä. Toivon, että hän tunnustaa itsensä tässä työssä, jonka olen tehnyt. Joka tapauksessa kiitän teitä luottamuksesta ja toivon, että yhdessä voimme jatkaa. Tietenkin toivon, että miten tämä menisi aivan tien loppuun asti ja esiteltäisiin täysistunnolle. Ehm, täällä on ollut esillä suullinen kysymys. En tiedä, onko se pala, paras tapa toimia, mutta uskon, että yhdessä varmasti saamme aikaan yhteisen kannan, joka on samalla linjalla YMPn uudistusten kanssa, koska uskon, että tässä mietinnössä käsiteltävät asiat liittyvät voimakkaasti YMPn uudistusluonnoksiin ja erityisesti kaikkeen maatalouden käytäntöjen uudistamiseen parempiin käytäntöihin, joiden kautta voidaan vähentää tuotantopanosten käyttöä ja voidaan paremmin harjoittaa vuoroviljelyä ja loppujen lopuksi ne viljelijät voivat saada paremmat tulot. Kiitoksia. Bene, grazie José. Kiitoksia José. Do, do la parola al vicepresidente nyt annan puheenvuoron varapuheenjohtaja Nikuleskulle ja sitten Britta Remes. Kiitos, puheenjohtaja. Minä haluaisin ensin kiittää ystäväni Joseeta tästä mietintöluonnoksesta, jonka hän esitteli meille hyvin shokeraavia asioita siellä on mukana, kun katsomme, että 60 prosenttia on noussut energian hintaa, 80 prosenttia lannoitteiden hinta. Nämä ovat aika, aika järkyttäkkuja meille kaikille. Meillä olisi kysymyksiä kollegalle. Onko tässä mietintöluonnoksessa Eh, onko tässä myös mukana se, kuinka sähköisesti tunnistetaan eläimet ja miten on eh, geneettisesti modifioidut eh, kasvit? Grazie, Nicolescu. Britta Reim. Kiitoksia sitten Britta Reimersin ja sitten McGuinness. Ja, danke. Ich denke, wir sollten... Kiitos kun me puhumme tuotantopanoksista, niin meidän ei tule unohtaa myöskään sitä byrokratiaa, mitä EUn vaatimat dokumentaatiot äh, vaativat. Ja ne ovat myös kustannuksia, jotka kuormittavat maanviljelijöitä. Sen vuoksi tarvitaankin uusia strategioita, jotka eivät kuitenkaan saa johtaa siihen, että maanviljelijät saavat yhä lisää kuormitusta, äh, hallinnollista kuormitusta. Joten haluaisin tietää, millä tavalla tätä voitaisiin vähentää eikä vain lisätä. Toisekseen juuri Saksassa, jossa bioenergiasektorilla olemme aika pitkällä, että siellä äh, on, on tuettu, tuettu aika lailla bioenergiaa ja ongelma on se, että tämä on vaikuttanut tämän maan hintoihin sekä vuokra- että ostohintoihin. Ja sen lisäksi maa-alueita menee hukkaan siitä, että tarvitaan infrastruktuurialueita. Ei ainoastaan siis mene infrastruktuuriin maa-aloja, vaan sen lisäksi täytyy ottaa kaikki muu maa-alue huomioon. Ovat ovatko nämä ehkä sellaisia asioita, joissa kustannusten osalta saataisiin aikaan muutoksia? Eli että ei aina laskettaisi kaikkea pinta-alana, vaan otettaisiin muitakin toimenpiteitä tai löydettäisiin jonkinnäköinen järjestely. Sitten meidän täytyy miettiä myös sitä, emmekö me tuo tavallaan uusia kaupan esteitä tässä mukaan ja sitä kautta kaikki muuttuu kalliimmaksi. Onko meillä varaa siihen, että Euroopan tasolla pelataan tällaista omaa peliä vai pitäisikö sopeuttaa enemmän maailmanmarkkinoille? Marriott McGuinness. Sitten McGuinness ja Stojan. Chairman, and I'd like to thank the rapporteur for... Kiitos. Minä haluaisin kiittää esittelijää tästä mietinnön esittämisestä. Aikaisemmin eh, eh, nämä eh, aineiden hinnat ovat nousseet ja, silloin meidän täytyy nyt valiokuntana kiinnittää huomiotamme siihen tilanteeseen, jossa nämä tuotantopanosten kustannukset nousevat paljon nopeammin kuin mitä tuotteissa sitten saadaan hintaa markkinoilla. Meidän täytyy edelleen korostaa sitä, mikä energian rooli on eh, maanviljelyssä ja kuinka me olemme riippuvaisia eh, energiasta. Sitten maan hinta. Tämä on varmaankin aika herkkä kysymys, kun tässä kohdassa 22 puhutaan tutkimuksesta, mutta en tiedä sitten, voiko eh, komissio ryhtyä vaikuttamaan maan hintakysymyksiin. Tämä liittyy kappaleeseen G myöskin. Joka tapauksessa maan hinta on sellainen asia, johon pitää kautta unionin kiinnittää huomiota. Sitten lannoitteen hinnat ja lannoitemarkkinoiden toiminta. Minä olen etsinyt tästä asiasta tietoa ja minun ymmärtääkseni on hyvin vaikeaa tämäkin asia maanviljelijöille, joten sitä, sitä on käsiteltävä edelleen. Miten sitten tuotantopanosten käyttö? Meidän täytyy nähdä, mikä vaikutus asioilla on ja meidän täytyy tietää, missä on negatiiviset vaikutukset mihinkin sektoriin vai koskeeko tämä ainoastaan tiettyjä eh, sektoreita. On kysymys eurooppalaisen maatalouden, maatalouden kestävyydestä jos tuottoa ei tule, niin maanviljelijät eivät halua tuotteita tuottaa. Ja jos tuotteiden hinnat ja tuotantopanosten hinta ovat hyvin kaukana toisistaan, niin meille tulee ongelmia ruokatuotantosektorille. Sekin on sellainen asia, jonka pitäisi tulla selville kaikille meille täällä. Sitten parhaat käytännöt me voisimme toivoa sellaista, että kussakin maassa olisi tarpeeksi koulutusta ja tietoa siitä, mitkä ovat parhaat käytänteet kussakin maassa. Me olemme tähän asiaan puuttuneet eh, aikaisemminkin, mutta ehkä siihen olisi vielä syytä panostaa. En haluaisi olla niinkään käydä määräilemään sitä, minkälaisia kasveja maanviljelijät eh, käyvät viljelemään, vaan pitäisi aina kokemuksen perusteella katsoa, mitkä lajikkeet ovat missäkin kohdin sopivimmat. Me emme saa käydä määräilemään maanviljelijöitä minun mielestäni tällä tavalla. Maanviljelijät hän ovat yrittäjiä ja kyllä he ovat hyvin huolissaan tuotantopanosten kustannusten nousussa, noususta tämä kohta neljä, jossa puhutaan hallitsevasta markkina-asemasta ja kartelleista, niin jos tähän kysymykseen meillä varmastikin kartellilainsäädäntöä on jo olemassa, pitäisi vain saada tietoa ja näyttöä siitä, että tällaisia yrityksiä on olemassa – ja jotka eivät, ähm, eivätkä siis toimi asiakkaitaan vastaan. Eli kielien täytyy kiinnittää huomiota ja olla äh, varovainen. Kiitos. Grazie Maria, l'onorevole... Kiitoksia sitten Stojanov ja Kapula Santos. Благодаря, господин председателю. Действително мисля, че е много важно, че нашата комисия се занимава с този доклад. On hyvin tärkeää, että valiokunta käsittelee tätä asiaa. Ja olen hyvin iloinen siitä, että edustaja Bove tätä asiaa käsittelee, koska mielestäni hän on siihen sovelias. Haluaisin palata muutamiin näihin argumentteihin, joita kollegat täällä ottivat esiin. Ne ongelmat, joita maataloudella EU:ssa on, ovat, eh, johtuvat hyvin pitkälti siitä, mitä aikaisemmin on tehty, niin herra Nikoleskukin sanoi hin, tuotantohintojen kasvu on aihe, josta on puhuttu moneen kertaan, mutta meillä on hyvin tiukat vaatimukset tuotannolle. Kuusi vuotta olen ollut täällä kuuntelemassa ensin tarkkailijana ja sitten tämän valiokunnan jäsenenä. Mutta minusta maatalous on se, joka tässä on kärsinyt eniten sen vuoksi, että Euroopan unionin politiikat ovat kaikkein tiukimpia maataloutta kohtaan. Nämä vaatimukset johtavat korkeampiin kustannuksiin. Byrokraattinen, byrokraattinen kuormitus mainittiin täällä myös. Sekin vain lisääntyy. Maanviljelijät, enkä nyt tässä halua heitä mitenkään marginalisoida, mutta he tarvitsevat parempia selityksiä, enemmän informaatiota, eivätkä he saa tätä lisäinformaatiota, jota he tarvitsevat voidakseen käsitellä näitä asioita. Toinen tärkeä asia liittyy monopoliin, jota on tuotantopanosmateriaaleissa. Bulgaria on ollut hyvin maatalousvaltainen valtio. Me olemme olleet hyvinkin pitkälti oma omavaraisia. Mutta tämä kaikki on tuhoutunut. Bulgariassa Meillä oli suuria tuotantolaitoksia, mutta komissio ja muut tahot ovat painostaneet siihen, että nämä suuret tuotantolaitokset ovat joutuneet yksityisiin käsiin ja nyt markkinoilla on monopoli sen vuoksi, että nämä pienet yritykset, ne olivat pieniä Euroopan unionin tilastoissa, niin ne tuhottiin. Ja ne olivat kuitenkin hyvin tärkeitä Bulgariaa. Ja henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että ne tuhottiin ihan tarkoituksella. Ja tarkoituksena oli ja tavoitteena oli sitten luoda näitä monopoleja. Joten saatiin aikaan monopoleja ja kartellisopimuksia. Ja aiemmin maatalousinstituutit tuottivat uudenlaisia siemeniä tai mitä tahansa karjan kasvatukseen. Kaikki tämä on nyt tuhoutunut tämän integraatioprosessin aikana, kun Bulgaria liittyi EU-hun. Maataloustutkimuslaitosten rahoittaminen on vähentynyt ja uusien tuotteidenkin tuottaminen on loppunut. Ja tällä sanottiin, että se liittyisi vihreään energiaan ja uudistuviin energialähteisiin. Ja siitä, siitä syystä me juuri puhummekin, äh, siksi me puhummekin korkeista energiahinnoista. Minä tiedän, että vihreä energia on meille prioriteetti ja me voimme sitä kehittää, mutta minä olen sitä mieltä, että tällä hetkellä vihreän energian tuottaminen johtaa kuluttajahintojen nousuun. Ja se vaikuttaa sitten taas suoraan nimenomaan energiaintensiivisiin aloihin, kuten maatalouteen. Joten siis on hyvä, että me stimuloimme alaa, mutta meidän täytyy miettiä sitä, että uudistuvat energialähteet käyttävät maatalousmaata, mikä on mielestäni haitallista. Ja sitten vielä se vaikuttaa maan vuokraamiseen. Bulgariassa meillä on maan vuokraamisesta laki, jossa annetaan hyvät lähtökohdat vuokraajalle. Sopimuksen täytyy olla vähintään neljä vuotta tai sen täytyy olla jatkuva verrattuna siihen, että jos on asunto, niin silloin vuokrasopimus tehdään aina lyhyemmäksi ajaksi, mutta jos vuokraa maata, niin sen voi vuokrata vaikka koko eliniäksi ja tämä voi johtaa petoksiin. Ja minusta tätäkin pitäisi nyt tarkistella hieman lähemmin. Ja nämä suurmaatalousyrittäjät voivat hyötyä tästä. Ja tämä luo esteitä sille, että käytetään Euroopan unionin ohjelmia. Grazie onorevole Stojanov. Capula Santos. Kiitoksia sitten Capula Santos. Muito obrigado, presidente. Eh, eu gostaria de... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin puhua omissa nimissäni ja varjoesittää esittelijämme puolesta demariryhmästä. Hän ei valitettavasti voi olla täällä tänään paikalla. Olemme erittäin tyytyväisiä esittelijän työhön. Tämä on hyvä pohja työlle. Voidaan, voimme käsitellä tätä äärimmäisen tärkeää asiaa tätä kautta. Esittelijä sanoi aivan oikein, että viimeisen kymmenen vuoden aikana ovat tuotantopanokset nousseet 60 prosentilla siementen hinnat 30 prosentilla, koneiden hinnat 30 prosentilla. Ja tuotteen hinnat kuitenkin vain puolella ovat nousseet, joten tässä on todella vaikea ongelma viljelijöille. Tapa, jolla, tapa, jolla esittelijä käsittelee asia on varsin tasapainoinen. Täällä on useita ulottuvuuksia huomioitu, joten voimme vain olla tyytyväisiä tähän tältä pohjalta voimme tehdä työtä ja voimme sitten vielä tarkistusten kautta sitä parantaa. Tämä on hyvä tapa kannustaa ja edistää keskustelua YMPn uudistuksia koskien. Täällä puhuttiin paljon vedestä. Se on aivan oikein, mutta haluaisin muistuttaa, että komission ehdotuksessa – Nämä ehdotuksethan ovat tiedossa, vaikka ei niitä olekaan vielä julkistettu. Olemme niistä joitakin tietoja saaneet. Ja näiden tietojen mukaan annetaan ymmärtää, että seudun kehityspaketista poistettaisiin kastelujärjestelmien rahoitus. Joissakin maissa kuitenkin kastelu on aivan keskeinen kysymys. Ja jos nyt suljetaan pois investoinnit tälle alalle, niin tällaista ei voida hyväksyä omassa maassani Eilen lämpötila oli 30 astetta. Rannoilla oli yhtä paljon ihmisiä kuin elokuussa. Tämä osoittaa, että tässä on kyllä ilmastonmuutosongelma. Ilman kastelujärjestelmiä etelämaissa on mahdotonta saada aikaan kilpailukykyistä maanviljelyä, joten tämä on asia, joka oli otettava selvästi huomioon tässäkin mietinnössä, mutta yleisesti ottaen olemme tyytyväisiä siitä ja haluaisin onnitella teitä tasapainoisesta työstänne. George La- Kiitos sitten George Lyon. Uh, thank you, uh, President. Could I too... Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin uh, onnitella Jose Poveta tästä mietintöön luonnoksesta. Mielestäni se antaa meille erittäin hyvän perustan jatkotyölle. En ole aivan samalla linjoilla kaikissa kohdin, mutta kuitenkin monissa kohdissa voimme olla samaa mieltä. Hän ottaa nostaa esiin nämä todelliset ongelmat, joita maanviljelijöillä on, koska hehän ovat nyt aivan puristuksissa. On muutama kansainvälinen iso yritys, He, mitä tulee vähen, vähit, vähittäismyyntiin, niin sielläkin on ongelmia. On hyvin vaikeaa yksittäisenä toimijana e, pystyä vastustamaan tällaisia suuria kansainvälisiä yrityksiä, jotka ovat e, dominoivassa asemassa ja jotka ovat siis ostajia näille tuotteille, joita tuotetaan. Täytyisi miettiä, että missä kohdin me voisimme tätä e, tuottajien roolia Eh, vahvistaa. Ja minulla on hyvin pitkä kokemus osuuskuntatoiminnasta, niin ehkä me jotenkin tätä eh, toimitusketjua voisimme katsoa ja vahvistaa. Ja meidän täytyy eh, myöskin tukea niitä tuottajia, jotka haluavat itse viedä tuotteitaan markkinoille. Täällä on pari asiaa, jotka haluaisin vielä ottaa esiin. Tietenkin se, että mitä rehu maksaa karjan kasvattajille. Meidän täytyy huomata, että esimerkiksi soijan hintaan komissio on jo jotain parannusta pyrkinyt saamaan, mutta koko karjan kasvatusala on sellainen, että meidän pitäisi pystyä tuottajien hintatasoa laskemaan sitä hintaa, minkä he maksavat. Sitten artikla 4. Siinähän puhutaan asiasta, josta tässä äsken jo mainittiin. Mitä lannoiteteollisuuteen tulee, niin silloin kun itse olin eh, tuottajana, niin se oli hyvin vaikeaa E, oli hyvin vaikeaa jopa osuuskunnan kautta saada järkeviä hintoja, koska siellähän oli yksi ainoa suuri lannoitetuottaja koko Euroopassa. Ja vaikka sitten e, mentiin toisten yritysten kautta, niin kuitenkin nämäkin välittäjät joutuivat samalta tuottajalta ostamaan tämän lannoitemääränsä. E, eli ei mitään pystytty UKssa tekemään eikä eurooppalaisestikaan. Ja tässähän on kilpailua estävä he käytäntö selvästikin. kun lannoitteiden e, hintaa maanviljelijä käy kysymään, niin e, myyjät vastaavat, että valitettavasti emme voi nyt tähän, tähän väliin sitä antaa. meidän täytyy nyt parlamenttina pyytää, että komissio ja kilpailuviranomaiset puhu, puhuuttuvat tähän asiaan, koska ongelma on todella vaikea. Hyvin kalliita aineita joudutaan käyttämään ja, ja ihan vain siitä syystä, että tarjontaa ei ole tarpeeksi. Ja sitä, tuot, näitä lannoitteita tuotetaan sillä tavalla, että pieni niukkuus vallitsee markkinoilla. Ja tähän asiaan pitäisi kilpailuviranomaisten puuttua. Niillähän on jo sellaista valtaa, että se voitaisiin tehdä. Onorevole Agnew e poi Michel Dantin. Sitten Agnew ja Michel Dantin. Thank you very much. Well, Jose, you... Kiitos. Jose, tietänet, että en onnittele sinua, mutta olen kohtelias. Minä olen huolissani siitä, mitä sinä sanotte siemenistä. On hyvin yksinkertaistettua sanoa maanviljelyllä komissiolle, että kaikilla täytyy olla ö, omia siemeniä ja sitä kautta he säästävät rahaa. Me kaikki tiedämme, että ö, monille nämä että monille nämä rojaltit, mitä he saavat siementen myynnistä, se on ainoa tulo, mitä heillä on. Minusta ei ole vastuunalaista puhua nyt tällä tavalla olettaen, että todellakin sanot, että ei pitäisi maksaa rojalteja maatilojen omista siemenistä, mutta mitä tapahtuu on se, että nämä uudet siemenlajikkeet katoavat sinä sanot äh, tässä mietinnössäsi myös, että kehottaa komissiota antamaan vastauksia. No minä tiedän, että komissio ei ole koskaan äh, auttanut minua vähentämään kustannuksia. Ja minä käytän neuvonantajia, jotka auttavat minua vähentämään kustannuksia. Mitä komissio on tehnyt minulle? No, he ovat tuoneet käyttöön kaiken näköisiä sääntöjä ja esimerkiksi nämä tällaiset arat alueet, joita ei saa käyttää. Mitä, miten minun on hyvin vaikea toimia, kun en saa rakentaa mitä minä haluan minun lampailleni. Ja sen lisäksi on tullut komissiolta kaiken näköisiä maksuja, ilmastonmuutosmaksuja, se ja tämä maksu. No, minä tukin kyllä suuni tässä ihan pian, mutta minä tiedän, että on varmasti kova kuunnella minua, mutta joka tapauksessa sitten otettiin käyttöön kaiken maailman kasvinsuojeluaineiden uudelleen testaukset ja niin ja näin. Ja sitten niitä ei kukaan voi enää käyttää, kun ne maksavat niin paljon ja ne joudutaan ottamaan pois markkinoilta. Ja kaikki tämä tällainen valvonta tulee todella kalliiksi. Älkää sekoittako komissiota tähän mitenkään mukaan. Tämä meidän on hoidettava omana teollisuuden alallamme itse. Michel Dantin, poi Jim Nicholson. Kiitoksia sitten Michel Dantin. Ja sitten Jim Nicholson. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin omalta osaltani kiittää esittelijää tästä asiakirjasta. Aivan kuten teillä on jo sanottu, uskon, että tämä on hyvä pohja. Join täällä on asioita, joista voidaan olla yhtä mieltä, ja sitten on toisia, joihin, joista varmaankin pitäisi vielä keskustella perusteellisemmin. Minusta on erittäin keskeistä muistaa, huolettaa ensinnäkin se, että jos Euroopan viljelijät ovat saaneet lisättyä tuottavuutta 50 vuoden ajan, niin paljon se johtuu juuri siitä, että, että viljelijät ovat voineet hyödyntää näitä tuotantopatoksia. Aina ehkä se ei ole onnistunut kaikkein parhaalla tavalla tai oikeudenmukaisemmalla tavalla. Ja jos näin ei ole käynyt, niin siihen viitattiinkin seuraavasti johtuu tuot, kustantajayhtiöiden painosta. Tähän ei vielä viitattu, sitä olisi varmasti korostettava. Sitten toinen asia, jonka haluaisin tuoda esille. Yhä useammin viljelijät ovat hankalassa tilanteessa, koska nämä samat pääomat, jotka ovat näillä yrityksillä, jotka tuottavat tuotantopanoksia ja ostavat sitten viljelijän tuotteita ja näin ollen muut määräävät sen, mitä viljelijälle jää käteen. Kun katsotaan kilpailupääosaston toimia, kuinka se yrittää estää viljelijöitä yhdentymään vähän laajempiin kokonaisuuksiin kuin osuuskuntiin tai tuottajärjestöihin. Esimerkiksi hedelmän vihannesalalta on esimerkkejä hiljattain. Voidaan toki pohtia, että mitä oikein tehdään kilpailuoikeuden alalla tämän sektorin puolesta. YMPn no, tulevaisuutta pohtiessa olisi myös tämä kysymys pidettävä mukana. Grazie Michel Danten. Intanto Kiitoksia. Ja nyt toivotankin tervetulleeksi John Dalin, mutta kun täällä on enää kolme puheenvuoroa, niin varmaankin voimme tämän kierroksen ja viedä loppuun asti. Jim Nicholson. Uh, thank you very much, Chairman. Uh, can I... Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää Joseeta tästä mietinnöstä. Minä en ole nyt aivan kaikesta samaa mieltä, mutta kuitenkin minä kunnioitan eh, näitä asioita, jotka tänne on otettu mukaan. Ja varmastikin tässä täytyy paljon miettiä ja puhua näistä asioista. Eh, on hyvä, että, että hän tuo esiin sen, minkä me kaikki tiedämme jo, ja mehän olemme näistä lannoitteistakin jo puhuneet vuosien ajan. me jo tietyt porsan kasvatukset eivät pysty tietenkään kilpailemaan suurten yksiköiden kanssa. Ja mitä tulee siipikarjaan, niin silläkin on hyvin vaikeat olosuhteet edessään. Sehän riippuu hyvin paljon tuo, tuo, tuontirehusta. Ja minä haluaisin sanoa, että geneettisesti muunnellut soijat ja muut niin niiden pitää laskea hintaa, mutta ei näin välttämättä ole käynyt ollenkaan. En tiedä, mitä huomenna tapahtuu, mutta kyllä eh, hyvin kiinnostavaa tämä on. Olen hyvin paljon samoilla linjoilla eh, monen asian kohdalla, mutta minun mielestäni meidän täytyy katsoa, että mistä tämä byrokratia on peräisin. Näyttää siltä, että byrokratia mm, sen kuin vain lisääntyy. Ja meillä on monenlaisia sääntöjä, sääntöjä yhteiskunnassa ja tiedättekö mitä? Tämä on mennyt aivan liian pitkälle. Täällä jo viitattiinkin näihin asioihin, mutta täytyy ihan tarkkaan ottaa selville, että mistä asioista tarkalleen ottaen puhutaan. Mehän voisimme vähän paremminkin toimia. Maria tässä viittasi maahan, ja se onkin aika vaikea kysymys. Aivan suoraan sanoen, hyvät ihmiset, nykyyhteiskunnassa eh, maan hinta on se, minkä joku siitä maksaa, on se sitten oikein tai väärin. Eh, aikaisemmin keinottelijat eh, ostivat tontteja, mutta tällainen menettely on nyt kyllä hävinnyt mutta välttämättä ei kuitenkaan eh, ole käynyt niin, että maan hinta olisi laskenut tämän keinottelun loputtua. Eri ilman suunnissa maata on hyvin erityyppistä maata, mutta yksi asia, mikä on varma, on, että siitä nyt sellaisia, siis maatahan ei tule lisää päinvastoin, sitähän sehän vähenee ja vähemmän viljelymahdollisuuksia on. Täytyy ymmärtää, että että että meidän täytyy nyt sitä vähäksi käyvää maata käyttää hyvin e, ja viisaasti. Kiitoksia. Nämä olivat siis näkemyksen. Grazie Jim. E adesso io ho ancora iscritta... Kiitoksia. Täällä on vielä Rantsinger Ah, Errans Garcia. Ja sitten Jose. Kiitoksia puheenjohtaja. herra Boveta on onneteltava tästä ponnistuksesta. Hänen antamansa tiedot kyllä herättävät kiinnostuksen. Erityisesti lannoitusten hinnan nousu 80 prosenttia – Tämä aiheuttaakin sen, että minun olisi pohdittava, onko meillä tämän asian kanssa jotakin tekemistä parlamentissa, onko meidän poliittisella päätöksellä tämän kanssa tekemistä, koska olemme rajoittaneet niin voimakkaasti äh, niiden tuotteiden määrää, joita voidaan käyttää. Joskus edesautamme siinä, että teollisuus, kemian teollisuus, äh, hyötyy taloudellisesti merkittävästi näistä poliittisista päätöksistä, joita me kumminkaan mm, tieteellisesti juurikaan perustelu, perustele. Joskus toimimme vähän tyhmästi. Esimerkiksi joskus Välimeren alueella pakotamme viljelijät maksamaan valtavia määriä kemiallista lannoitteista ja muista tuotantopanoksista. Ja samaan aikaan Pohjois-Afrikassa, jossa on aivan sama ympäristö, emme pakota ketään käyttämään tällaisia kasvimyrkkyjä lannoitteita, joten olen hyvin huolissani siitä, että tuottavuus on laskenut yli 15 prosentilla näillä maatalo, maatiloilla ainoastaan näiden uudistusten takia, jotka on tehty hyvin nopeasti ja hyvin epäoikeudenmukaisesti, koska se ei samalla tavalla iske kaikkiin. Haluais, te haluaisitte hintavalvontaelimen perustamista, olemme pyytäneet sitä aikaisemmin myös elintarvikeketjua varten, pyysimme tällaista seurantakeskusta, tämä on uusi yritys, meidän kannattaa jatkaa yrittämistä. Minun poliittinen ryhmäni ei varmastikaan tule vastustamaan avoimuuden lisäämistä päinvastoin. Te puolustatte ympäristöystävällistä käytäntöä, olen tästä aivan yhtä mieltä, en poliitikkona, vaan siviilihenkilönä olen ympäristöalan konsultoija ja kannatan tämän, tätä asiaa. Sitten puhutte tästä uudistuvista energialähteistä, joka ei olisi kilpailemassa elintarvikkeiden kanssa. En näe, että tässä olisi suurta huolta. Minusta kaikkein tärkein asia koskee tätä ristiriitaa, jonka näin, kun pyritte yhdistämään ympäristövaatimuksia eh, ja samalla laskemalla tuotantopanosten hintaa. Uskon, että mm, kustannukset kyllä lisääntyvät. Emme, em, mistään en löydä YMPssä lisää varoja vihertämistä varten. Päinvastoin halutaan jäädyttää kuluja ja tehdä 11 prosentin leikkauksia. Jos olemme olla hyvin vaativia ympäristövaatimusten suhteen Euroopan viljelijöiden kanssa, pakotamme heidät uus, hyväksymään lisää kustannuksia ja menettämään yhä edelleen tuottavuudesta. Tämä on erittäin tärkeää sitten siemenistä. Ymmärsin rivien välistä hyökkäyksen GM-siemeniä vastaan espanjalaisena ja asian, asian perehtyneenä en voi olla tästä yhtä mieltä. Bene, grazie, onorevole Ranz Garcia. Adesso... Kiitoksia, Ranz Garcia. Sitten Jose, haluatko vielä lisätä lopuksi tähän jotakin, mikäli et, niin voimme palata kohtaan neljä, kun Dalli on jo paikalla. Okei. Okay. Minuutti. No, just pour euh, remercier. Niin haluaisin lyhyesti vain kiittää niitä kollegoita, jotka ovat käyttäneet puheenvuoron. Täällä on paljon asioita tuotu esille. E, Arva Raimersille ja muille kollegoille, jotka puhuivat maan hinnasta. Haluaisin teille vain kertoa, että tänä päivänä biokaasutehtaiden takia Saksassa hehtaari hinnat ovat jopa 2000 euroa. Tämähän on aivan pöyristyttävää. Teollisuus siis valtaa maanalaa biokaasun tuottamiseksi. Kuitenkin nämä maat pitäisi palauttaa elintarviketuotantoon. Täällä on siis aivan selvästi kilpailuasetelma ja tämän tyyppisiä tilanteita on muitakin. Paljon täällä on todella sanottu, yritetään katsoa kuinka tässä päästään eteenpäin. Täällä puhuttiin maatalouskäytännöistä vuoroviljely on herra Dessin mietinnössä, se on Euroopan parlamentin mietintö, jossa hyvin selvästi selitetään, kuinka maatalouskäytännöt on suunnattava uudelleen. Ja tämä menee aivan siihen suuntaan, josta puhuimme. Olisi vältettävä tuotantopanosten määrää juuri siksi, että toisen tyyppisten käytänteiden kautta voitaisiin varastoida tyyppejä maaperään ja näin ei olisi pakko käyttää tyyppilannoitteita. En nyt halua mennä pidemmälle, tässä olisi paljon asioita, joista olisi keskusteltava, mutta kiitän teitä. Kiitän myös herra Anjota tietenkin hänen eh, sympaattisesta puheenvuorostaan. Bene, grazie José. Allora ti facciamo i mio... Kiitoksia. Toivotan teille onnea tämän tärkeän työn jatkamiseksi. Sitten siirrymme kohtaan neljä. Toivotan siis tervetulleeksi komission jäsenen John Dallin. Hän vastaa terveys- ja kuluttajasuoja-asioista ja hän esittelee meille kysymyksiä, jotka koskevat direktiivin 9974 EY täytäntöönpanoa siinä annetaan vähimmäissäännöt munivia kanoja koskien. Kuten tiedätte, tässä direktiivissä kielletään tavanomaisten Mm, häkkikanaloiden käyttö Euroopan unionissa ensimmäinen tammikuuta 2012 alkaen. Muistutan teille parlamentin äh, päätöslauselmasta 13. joulukuuta 2010. Siinä parlamentti ilmaisi syvän huolensa koskien niitä useita jäsenvaltioita ja tuottajia, jotka ovat äh, jäljessä tämän direktiivin työtäytäntöönpanon suhteen, niin että sitä voitaisiin toteuttaa tammikuun alusta asti. Niin nyt komissio kertoo meille myös, mm, myös siitä pölykysymyksestä. Tämä on tuomioistuimessa ollut käsittelyssä ja kyseessä on hunajasta löydetty GM siitepölyjäämät. Very much, Mr. Chairman. Honorable members. Kiitos puheenjohtaja. Arvoisat parlamentin valiokunnan jäsenet, Tässä ajattelin ottaa kaksi valiokuntanne tärkeää asiaa esi- esille. Ensinnäkin munivien kanojen tilanteen ja sitten siitepölyhunajassa me, meillä on sopimus ollut jo kauan sitten, 1999 häkikanalla kielto, kielosta sovittu. Komissio on käyttänyt kaikki tilaisuudet hyväkseen, muistuttaakseen jäsenvaltioita siitä, miten tärkeää on tämä lainsäädäntö panna täytäntöön. Joulukuussa 2010 parlamentti hyväksyi päätöslauselman, joka tuki, häkkikanala kielto asiaa ja e, kehotti, että välittömästi komissio ryhtyisi seuraamaan lainsäädännön täytäntöönpanoa. Vuoden alussa sitten komissio piti moniala kokouksen, jossa tästä mm, häkikanala kiellosta puhuttiin laajasti yli Euroopan. Tällä oli tarkoituksena että saadaan selville, kuinka täytäntöönpano on onnistunut, niin minä pyysin, että ministerit lähettäisivät munivista kanoista luvut ja tiedot ensimmäinen neljättä mennessä komissiolle. Tiedosta, jota saimme, kävi ilmi, että eräissä jäsenvaltioissa on silti vielä munivia kanoja, Eh, häkeissä tämän vuoden lopussakin. Vaikka poliittinen päätös on tehty jo yli 12 vuotta sitten, tilanne eräissä jäsenvaltioissa ja monien tuottajien kohdalla on edelleen sellainen, että viranomaiset eivät tiedä, kuinka tarkalleen toimitaan. Tämä ei ole hyväksyttävää. Monien kuukausien tehokkaan työn jälkeen olen jälleen täällä nyt vakuuttamassa teitä siitä, että häkkikanalan kieltoa ei olla lykkäämässä komission puolelta. Meidän kantamme on vahva ja me noudatamme niitä lainsäädäntövaltuuksia, joita meillä on silloin, kun määräyksiä ei noudateta. On jo ponnisteltu sen, etään, sen eteen, ettei kuluttajien luottamusta menetetä. Markkinoiden vääristyminen pitää estää. Komissiolla on tarkoitus allokoida uudelleen nämä tarkastusvarat, jotta voimme pääsääntöisesti keskittyä tämän asian valvontaan. 2012 komission eh, asiantuntijat eh, lähtevät käynnille tiettyihin jäsenvaltioihin. Ja sitten näiden tarkastusten tuloksena komissio ei tule epäröimään eh, ryhtyessään rikkomusmenettelyyn ensi vuoden aikana vielä. Tässä kuussa maatalousneuvoston kokous on sellainen, että minä tulen jälleen kerran muistuttamaan ministereitä velvollisuuksistaan. Tästä täytyy tulla ensisijainen asia kaikille, jotta häkkikanalla kielto tulee voimaan sillä tavalla, kun se on Euroopan unionin lainsäädännössä säädetty. Sitten nämä GMO- ja hunaja-asiat. This is the second issue of today's exchange of views. Tämä on toinen asia, josta me tänään puhumme. Tähän liittyy kaksi tuomioistuimen eh, hiljattaista päätöstä, jotka ovat kiinnittäneet hyvin paljon huomiota ja herättäneet myös kysymyksiä. Ensimmäinen asia liittyy hunajaan. Tuomioistuin päätti 6. syyskuuta, että jopa pienet jäämät GMO-kasvien eh, eh, siitepölyä vaatii merkinnän. Ensinnäkin hunajan tuotanto Euroopan unionissa ja toisekseen kolmansista maista tuotava hunaja. Nämä on kaikki merkittävä. Tässä on äh, rinnakkaiselo äh, näiden eri viljojen kesken ja se aiheuttaa äh, huolenaihetta. Ja tämä osoittaa, että jäsenvaltiot ovat äh, jossain määrin huolissaan GMO-viljelystä. Käytännön kysymyksiä on myös herännyt liittyen siihen, millä tavalla tätä äh, päätöstä sovelletaan jäsenvaltiotasolla. Komissio on tutkinut näitä teknisiä asioita jäsenvaltioiden kanssa 22 äh, syyskuuta ja puhunut maanviljelijöiden järjestöjen kanssa, ja hunajan tuottajien kanssa ja elintarviketeollisuuden kanssa. Me olemme antaneet asian tutkimuskeskukselle selvitettäväksi ja toivon, että jäsenvaltiot ja muut osapuolet toimisivat koordinoidulla tavalla. Me emme haluaisi rohkaista aloitteisiin valtio- tai paikallisella tasolla. Mitä tulee tuontiin, noin 50 prosenttia hunajan tuotannosta on tuotu, kulutuksesta on tuotu kolmesta maista Kiinasta, Argentiinasta tai Brasiliasta, jossa GMO, vilja, lajit, joita ei esimerkiksi Euroopan unionissa ole hyväksytty, niitä kasvatetaan siellä laajasti. 20. syyskuuta komissiossa mietittiin, millä tavalla tämä vaikuttaa tämä päätös nyt nykyisiin sääntöihin ja hyvin yksityiskohtaisen analyysin pohjalta me pyrimme nyt miettimään sitä, millä tavalla sopeutetaan tämän päätöksen toimeenpanoa. Nykyinen tilanne keskittyy ennen kaikkea tuotteisiin, joissa ei ole siitepölyä. Ja pyrimme saamaan aikaan auktorisaation, joka kattaisi kaikki kaikki elintarvikkeet. Täytyy painottaa, että tämä kyseinen viljalajike, GMO-viljalajike on ollut yli kymmenen vuotta jo sallittu ja sitä pidetään turvallisena. Ja komissio on pyytänyt, että EFSA antaisi tästä lausunnon liittyen nimenomaan tämän GMO siitä pölyn jäämiin hunajassa. tuomioistuin sanoi, että tällaisissa tilanteissa, jossa komissio ei ole komitologiamenettelyn kautta vielä tehnyt päätöstä, niin kansalliset tuomioistuimet saavat miettiä näitä asioita. Nyt Ranskassa sitten paikallinen tuomioistuin miettii sitä, että onko tämä kielto laillinen vai ei. Komissio tulee käymään lävitse sitten tämän hunajatuomion yhdessä Ranskan ja muiden kanssa liittyen GMO-viljelyyn. Haluaisin myös muistuttaa, että komissio esitti heinäkuussa 2010 lainsäädäntöehdotuksensa GMO-viljelystä tässä ehdotuksessa käsitellään nimenomaan kansallisia kieltoja GMO-viljelylle ja antaa jäsenvaltioille mahdollisuuden suurempaan joustavuuteen liittyen GMO-viljelyyn tai ei-viljelyyn heidän alueillaan. Ja lopuksi haluaisin sanoa, että pidämme hyvänä sitä, että parlamentti on toiminut nopeasti ja äh, ensimmäinen käsittelyhän oli 5. heinäkuuta ja toivomme, että neuvosto saa aikaan yhteisen kannan mahdollisimman nopeasti. Kiitos. Grazie, komissario Dalli. Kiitoksia, hyvä komission jäsen Dalli. Kiitämme näistä täsmällisistä tiedoista ja nyt ajaa, aloitamme kiihkeän keskustelun. Täällähän on melkein kaikki jäsenet paikalla, jotka ovat puheenvuoron pyytäneet, ainakin melkein kaikki, joten pyydän, että pidätte kiinni puheajoistanne, koska komission jäsenen on lopulta lähdettävä poiskin. Elisabeth jägle aloittaa kysymykset. Ole hyvä. Hyvä puheenjohtaja, herra komissaari. Yritän puhua lyhyesti, koska vaikka tästä voisin puhua kyllä pitkäänkin. Nämä häkkikanat, te sanoitte, että häkkikanojen suojelu, munivien kanojen suojelu meidän täytyy myös ajatella taloudellisia seikkoja. Te tiedätte, että kaikkien että tiedätte, että Saksassa viedään ennen aikaisin vietiin munia ja nyt olemme munien tuoja. Ja tämä tarkoittaa sitä, että munat tuotetaan luonnonmukaisesti ja on erittäin ty- tärkeää myöskin se, että kuinka nämä munat myydään. Kaikki ihmiset tulevat tulevat tätä kysymään. Te tiedätte, että todellisuus on vaikea. Te puhuitte tietyistä yrityksistä, joilla on vielä eh, häkkejä. Tämä tarkoittaa sitä, että eräät jäsenvaltiot eivät ole tehtävien tehneet, koska tässähän on vuodesta 1999 ollut aivan selvillä, mitä on tehtävä. Täytyy aivan selkeästi sanoa, että asia on näin ja minä toivoisinkin, että te sen tekisitte. E, tämä on hyvin tärkeä paitsi maille, jotka ovat tehneet kuinka, niin kuin pitää, myöskin eläimille. Tämä ei ole mikään, e, sitten nämä merkinnät, ei ole mitenkään helppo asia tämäkään. Hyvin paljon e, tarvitaan tieteellistä tietoa vielä näistä GM kasveista ja niiden käyttämisestä. Minulla on vielä yksi pyyntö, ja se on se, että mikä liittyy dioksiiniin, Euroopan elintarvikkeissa oleva dioksiini. Mitä nyt voidaan tehdä te ja me sillä tavalla, että erittäin tärkeä avoimet ja läpinäkyvät säännöt olisivat kaikilla? poi Madame Paulson. Delange. Much, puheenjohtaja, Minusta ei varmaan koskaan voisi tulla komission jäsentä. Sen vuoksi, että tänä aamuna minä mietin, mitä minä tekisin, jos en komission jäsen Dalli. uskaltaisinko lähteä leijonien luolaan Euroopan parlamenttiin, joka jo elokuussa kymmenen ja syyskuussa 2010 kymmenen kysynyt komissiolta, mitä te aiotte tehdä, ja vastaus ei ollut tyydyttävä. Ja silloin me laadimme päätöslauselman, johon te viittasitte syyskuussa 2010. Joten minun johtopäätökseni, jos minä olisin komission jäsen, uskaltaisin tulla tähän leijonan luolaan vain ja ainoastaan, jos minulla olisi jotain uutta sanottavaa, kun te ette kuitenkaan sanoneet mitään, mitä me emme olisi jo tienneet. Tämän ainoa mitä me komission jäseneltä haluamme, kerro, kertokaa mihin konkreettisiin toimiin te ryhdytte. Ja me kuulimme vahvoja sanoja rikkomusmenettelyistä, mutta kaikella kunnioituksella 2012 käynnistetään tarkistus, niin se tarkoittaa sitä, että jos me olemme onnellisia, onnekkaita, niin me tiedämme, mikä tilanne on 2012 lopussa. Ja jos sitten ryhdytään rikkomusmenettelyyn mitä tahansa jäsenvaltiota kohtaan, niin siihen kestää ainakin puolitoista vuotta. Minä puhun nyt vuodesta 2014. Ja sen lisäksi, jos te iskette jäsenvaltioon, niin te ette iske siihen yksittäiseen tuottajaan, joka ei noudata sääntöjä, joita me pyysimme toimeenpanemaan vuonna 2009. Joten anteeksi nyt vain, jos en ole kamalan otettu teidän sanoistanne siitä, että ryhdytte rikkomusmenettelyihin, kurinpidollisiin menettelyihin. Nämä tuottajat vain nauravat teille. Ne tuottajat, jotka eivät ole toimeenpanneet näitä sääntöjä, niin he vetävät sellaiset johtopäätökset, että me voimme nyt istua tässä ja levätä laakereilla. Ei meidän tarvitse kuunnella Euroopan unionia ja komissiota, koska äh, mitä tahansa sääntöjä he meille tyrkyttävät, niin kolme-neljä vuotta on aikaa ennen kuin me joudumme niitä toimeenpanomaan. Joten te nyt rankaisette niitä tuottajia, jotka nyt jo ovat lisänneet tuotantokustannuksia 8-13 prosenttiin verrattuna tavanomaisiin kananmuniin soveltamalla näitä, toimeenpanemalla näitä säännöksiä. Eli jos tässä nyt todellakin annetaan taas yksi vuosi näille, jotka eivät ole toimeenpanneet sääntöjä. Tämä on ihan uskomatonta Euroopan unionilta. Me haluamme tietää, koska te san, me sanoimme sen hyvin selkeästi päätöslauselmassa, ja te taas kieltäydytte vastaamasta. Me haluamme tietää, mitä te teette näille miljoonille munille ensimmäinen tammikuuta, joita ei ole tuotettu sääntöjen mukaan. Eikö niitä saada myydä? vai saadaanko ne myydä vain kyseisessä jäsenvaltiossa? Pitääkö ne leimata, merkitä? Mitä te teette sitten tuonnille kolmansista maista? Kaikki nämä kysymykset ovat vielä vastaamatta. Ja tämä valiokunta on nyt saanut tarpeekseen näistä suurista sanoista ilman tekoja. Tack herr ordförande och tack Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia komissaari Dalli. Minä en tiedä, koska meidän on syytä kiittää teitä. Ehkä me näemme sen vasta myöhemmin. Mitä tulee nyt käytännössä tapahtumaan? Tämähän on nyt ensimmäinen kerta, eh, yksi ensimmäisistä kerroista, kun Euroopan lainsäädäntö joutuu äärimmäisen haasteen eteen seurataanko niitä lakeja, joita Strasbourgissa ja Brysselissä on säädetty, vai ovatko ne sellaisia säädöksiä, joihin, jotka voidaan jättää huomiota, huomiotta? Me keskustelemme näistä asioista kaikki, mutta teillä on sitten seuraava ongelma vuoden päästä. Ja se on porsasdirektiivi. Sen pitäisi olla voimassa 2013. Ja miten sen kanssa sitten käy? Onko nyt sitten meidän emakkomme, eh, onko emakoilla parempi elämä siinä eh, vaiheessa, siis vuonna 2013, vai onko niin, että miljoonat, ehkä miljoonat emakot ovat edelleen kiinni sidottuina läteissään? Tämän minä haluaisin ottaa esille. Tämä on maatalousvaliokunnan eh, tehtävä nyt katsoa vuosi eteenpäin, eikä pitäisi unohtaa näitä sikoja silloin, kun puhutaan siipikarjasta ja munivista kanoista. Sitten toinen asia. Koska tulee ehdotus eh, eläinsuojelustrategiaksi? vuosille 2011-2015, eh, koska tämä 2011 on lähes tulkoon loppu, eikä mitään strategiaa ole vielä näkyvissä. Grazie, onorevole. Hyvä, kiitoksia sitten Ulrik Raduts. Kiitos puheenjohtaja komission jäsen. Minä olen aika pöyristynyt te luitte ääneen suurin piirtein saman esityksen, jonka te piditte pari kuukautta sitten Euroopan parlamentissa liittyen kananmuniin ja kanoihin. Ja minun mielestäni tässä on mitään uutta. Me tiedämme, että ensimmäinen ensimmäistä 2012 on tämä ratkaiseva päivä. Me tiedämme, että ensimmäinen ensimmäistä 2012 miljoonia laittomia munia tulee markkinoille, painotan laittomia munia sen vuoksi, että niiden tuotanto ei vastaa vaatimuksia. Te puhutte täällä siitä, että, että ryhdytte rikkomusmenettelyihin, mutta mitä se nyt oikein merkitsee, koska silloinhan sitä saa ihan rauhassa vain odotella, eh, koska kansallinen hallitushan sen maksaa. Joten haluaisin teiltä nyt tähän hyvin yksityiskohtaisen vastauksen. Ja kuinka monta miljoonaa kananmunaa tämä koskee, jos ensimmäinen ensimmäistä 2012 äh, tämä astuu voimaan. Ja minulla äh, on mielikuvitusta jo ajatella sitä, kuinka televisiossa näytetään kananmunavuoria, joita tuhotaan. Miten te, te sitten taas sen äh, oikeutatte? Tämä tulee johtamaan valtavaan skandaaliin. Ja minusta ei ole kovinkaan uskottavaa kansalaisten suuntaan ja yrittää selittää, että me olemme pyrkineet tässä löytämään hyviä ratkaisuja. Joten minusta tuntuu, että te ette ota meitä vakavasti. Ja jos te ette ota meitä vakavasti, niin miten sitten kansalaiset ottavat meidät vakavasti? Toinen kysymykseni liittyy hunajaan. Syyskuulta 2000 11 on tämä tuomio liittyen GMO-hunajaan. Minusta koko tämä rinnakkaiselojärjestelmä ei ole uskottava. Joten tuletteko te hyväksymään lisää GMO-kasvien viljelyä vai tuletteko te tukemaan ja suojelemaan näitä, näitä GMO-vapaita maanviljelyksiä niin, että ne eivät saastu? ja miten tämä tuomio tulee vaikuttamaan tähän kaikkeen. Kiitos. Grazie. Uh, Ulrich, adesso... Kiitoksia. Ulrich, sitten Jim Nicholson. Uh, thank, thank you, chair. Uh... Kiitos puheenjohtaja. Niin, tässä on aika, eh, täällähän on nyt jo monet asiat tulleet esille ja katsotaan, miten tästä päästään eteenpäin. Varmaankin kaikki brittijäsenet tässä ovat saaneet viime torstaista lähtien 6000 sähköpostia ja me emme oikein tiedä, miten tässä tulee käymään. Asia on kuitenkin erittäin huolestuttava. Minä en halua toistaa sitä, mitä muut ovat sanoneet, mutta kuitenkin 80 eh, miljoonaa turhaa munaa tulee olemaan eh, ensi tammikuussa laitonta munaa. Ja mitä niille munille tehdään? Mitä tapahtuu? Tämä on suuri, suuri kysymys, koska monet munan tuottajat eh, ovat tehneet erittäin suuria investointeja – jotta heidän tilansa ovat sillä tasolla, että tuotanto sujuu. Hyvin paljon rahaa on käytetty munan tuotantoon, joten mitä sitten tehdään? Ja miten sitten rikkomusmenettely, mitkä, mitkä maat ovat ne syntiset maat, jotka te voitte tunnistaa, ja mitkä maat ovat ne, jotka joutuvat tähän rikkomusmenettelyn piiriin. Ehkä meidän pitäisi itsekin saada tietää, ketä, keistä on kysymys. No sitten kun puhutaan näistä tavoitteista, mitä rikkomusmenettelyssä, mitä, mitä täytyy tehdä? E, pankithan näitä tuottajia ahdistavat, e, heidän täytyy saada rahaa. E, siis estetäänkö munien myynti rajojen yli, koska ne ovat laittomia? Ja koskeeko tämä myöskin kuivattuja munia? Ja mitä sitten, miten te suhtaudutte jäsenvaltioihin, jotka itse tukevat omia tuottajien? Grazie Jim. Kollegi, non vorrei che... Kiitoksia Jim. Hyvät kollegat, älkää nyt kaikki, älkää nyt kaikkea ihan kaatako äh, Dallin niskaan. Jättäkää vähän ensi viikollekin hänen kollegalleen. Sitten seuraava puhuu. Für mich steht die Jaar. auf dem Spiel, weil es geht ja schlicht und ergreifend. Niin, tässähän on kysymys äh, siitä, että jos tehdään lainsäädäntöä, niin silloin lainsäädäntö täytyy toimeenpanna. Joten e, muutenhan äh, Euroopan parlamentissa ei tarvitsisi mitään enää tehdä, koska mehän täällä taistelemme näiden lakien puolesta ja niiden toimeenpanon puolesta. Ja tämä kana, häkkikanalan direktiivi on huono esimerkki lainsäädännöstä. Tämä on 12 vuotta ollut aikaa tähän toimeenpanoon ja siirtymäkauteen, joten ei tämä nyt mitään ö, ihmeellistä ole. Mutta tuntuu siltä, että Euroopassa ketään ei kiinnosta. Me ja komissio meidän mukana, me olemme yhdessä kaksi vuotta sitten jo vaatineet toimia. Me olemme odottaneet, että komissio toimii ja että kaikki on toimeenpantu häkkikanaloiden kohdalla. Ja me silloin pari vuotta sitten jo valitimme tästä ja sitten meille sanottiin, että tämä ei ole mahdollista kaikilla alueilla ja sen vuoksi on kysymys, miksi tätä toimeenpantu joka paikassa yhtä aikaa. Ja sitten toinen kysymys liittyy siihen, että että meidän täytyy myös äh, tässä huom- vaatia jäsenvaltiota toimia. Ester Lange tässä oli jo, jo kohtuullisen optimistinen, mutta minulle tämä on liian vähän. Ja täydentäisin tätä kysymystä. Mitä me teemme ensimmäinen tammikuuta ensi vuonna, kun me pakotamme äh, kuluttajat äh, syömään lainvastaisesti tuotettuja kananmunia? Toisekseen hunaja. Te esitätte tässä hyvin käytännöllisiä asioita ja minun kysymykseni teille onkin, että ehkä oli virhe se, että meillä on näitä GMO-sääntöjä, jossa tehdään ero siinä, että onko se GMO, onko se rehussa vai onko se elintarvikkeessa. Jos GMO siitä pölyä on hunajassa, niin se ei käy, mutta jos sitä on rehussa, niin sitten se käy. Ja millä tavalla me tulemme sitten toimimaan. Jäsenvaltiothan saavat itse tehdä päätöksiä tässä asiassa, mutta en minä usko, että nämä mehiläiset tuntevat rajoja. Eli vaikka toisella puolella on jokin hyväksytty ja toisella puolella ei, niin, niin, niin ei nämä mehiläiset sitä tiedä. Ne lentävät kuitenkin. Kiitos. Bene. E- Grazie, onorevole Hyvä, kiitoksia sitten Erans Garcia, Desia McGuinness. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvä komission jäsen. Kiitoksia siitä, että olette tulleet tänne tänä iltana kertomaan näitä kiinnostavia asioita. Olen kuunnellut teitä Espanjan tuottajat pyysivät lykkäystä vuoteen 2014 asti, koska he eivät ehtineet hankkimaan näitä äh, häkkejä, mutta ilmeisesti nyt lykkäystä ei tule. Nyt tästä eivät tule hyötymään Euroopan kuluttajat, vaan pikemminkin sellaiset maat kuin Yhdysvallat, Intia, Meksiko, Argentiina tai Brasilia, jotka tulevat tuomaan meille valtavasti munia, jo, jotka on tuotettu kanoilla, jotka ovat valtavan paljon huone, huonommissa olosuhteissa kuin mitkä tahansa Euroopan unionin häkkikanat. Joten haluaisin kysyä, oletteko komission jäsenenä pohtineet, kuinka voitaisiin välttää ensinnäkin se, että että nämä äh, munat, joita tänne tuodaan, tuotetaan huonommissa olosuhteissa ja näin voitaisiin oikeuttaa, miten näin voidaan oikeuttaa jäsenvaltioihin kohdistettu valvonta tai kuinka voitte välttää sen, että munien hinta nousee, koska sehän voi nousta aivan taivaisiin, jos tällaisia munia tulee, jos sovelletaan tiukkaan tätä tointa, on sovellettava tiukkoja sääntöjä tuontimuneihin, koska muuten on vaikea perustella tätä tuointa köyhtyneeseen kansan Euroopassa. Sitten kysymys. Tämä luvan myöntäminen on olemassa. Luvan myöntämistä edellytetään GM-tuotteisiin, eikö niin? Miten näitä toimia niin, että nopeutettaisiin menettelyjä? Koska niitähän tulee saapumaan valtavasti. 80 prosenttia maa-alueesta Espanjassa – on GM-tuotteille avoin, joten espanjalainen hunaja tarvitsee massiivisesti lupia teiltä, joten pyydän, että Euroopan komissio ei aiheuttaisi tässä viivästyksiä ja sitten jo nyt tarvittaviin toimiin tuottajien suhteen. Sitten en kuullut mitään koskien päätelmiä kokouksesta, jossa oli jäsenvaltioiden asiantuntijat mukana. Se oli pysyvä komitea jossa käsitellään elintarvikeketjua 22. syyskuuta tämä kokoontui. Meitä huolestuttaa parlamentissa valtavasti tämä elintarvikeketju ja haluaisimme kuulla, onko teillä jotakin uutisia kyseisestä kokouksesta. Kiitoksia. Verdes, Des ja sitten Mäkinen. Jetzt, ja. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, Herr Kommissar. Kiitos eh, puheenjohtaja komissaari Dalli. Monet kollegat eh, ovat eh, sanoneet, että tarpeeksi tiukasti ei ole toimittu, toimittu. Minä olen seitsemän vuotta ollut täällä ja viiden vuoden ajan olen ollut teidän kanssani, kanssanne ollut tekemisissä. Minä tiedän, että että mm, tällainen komissaari on todella olemassa, joka tosiaan toimii. Minä lähden siitä, että nyt kun tämä asia, vaikea asia on edessänne, että kyllä hunajan kohdallakin oikeat vastaukset vielä löydetään. Parlamentti on hyvin valmis tekemään yhteistyötä teidän kanssanne etsimään hyviä ratkaisuja sillä tavalla, että todellakin ne päätökset, jotka Euroopassa on tehty, että ne myös pannaan täytäntöön, kuten täällä on sanottu. Tässähän siirtymäaika oli erittäin pitkä, kuten täällä on sanottu. Thank you, Chairman. Um, thank you, Commissioner. Um, Kiitos jäsen. Muutama erityinen kysymys kananmunat, joita on tuotettu näissä perinteisissä häkeissä, jäävätkö ne myymättä ensimmäinen ensimmäistä 2012 Euroopan unionissa? Toinen kysymys, tuleeko komissio rajoittamaan näiden kananmunien myyntiä ja millä tavalla? Kolmas kysymys, se, että tässä kohdistetaan toimet jäsenvaltioihin. Jos te aloitatte hyvistä, niin voi kestää kymmenen vuotta ennen kuin me pääsemme mihinkään johtopäätöksiin. No ehkäpä tämä olisikin se ihmelääke, mitä te tarvitsette sen vuoksi, että kun me olemme tätä asiaa tässä nyt katsoneet, niin kyllä teidän täytyy olla ihmeiden tekijä niin, että saatte ratkaistua tämän kyseisen ongelman. Mutta ne tuottajat, jotka ovat investoineet tähän virikehäkkijärjestelmään, niin sehän on ihan väärin, jos muut saavat käydä kauppaa. Espanjalaiset kollegat sanovat, että he haluavat äh, enemmän aikaa, joten voitteko vastata näihin? Grazie Maria, onorevole Lebrun. Kiitoksia sitten Lebrun. Merci monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. En haluaisi liittää ääntäni närkästyksen aaltoon, mutta vaikka komission jäsen oli hyvä tästä, niin kiitän häntä, niin haluaisin kuitenkin lisätä tähän vielä yhden mutta-sanan. Vähän aikaa sitten komissio esitteli paketin sisämarkkinoita varten. Tämä on hanke, sillä pyritään puuttumaan kriisiin. Tiedämme hyvin, että, että sääntöjen mutta voidaan saada aikaan kasvua Minkä viestin komissio haluaa lähettää, kun se rankaisee niitä tuottajia, jotka noudattavat sisämarkkinoiden sääntöjä niiden kustannuksella, jotka eivät, tai siis toiset eivät niin tee? Eikö komission vastuuna ole pitää kiinni roolistaan sopimusten vartijana? Ymmärsimme kyllä, että komissio tulee tiukasti mm, ottamaan yhteyttä vastahakoisiin jäsenvaltioihin, mutta ei tällainen vastaus tänä päivänä riitä Aivan kuten kollegat sanoivat, että odotamme selkeitä toimenpiteitä. Ajattelen nyt erityisesti maita, kuten sitä, jota edustan, jotka ovat noudattaneet sääntöjä, joiden tuotanto on laskenut 8 prosentilla, kun taas maat, jotka eivät ole sääntöihin sopeutuneet, ovat 16 prosentilla lisänneet tuotantoaan Tämä on todella kiireinen asia sekä sisällön että muodon puolesta. Komission on osoitettava, että se pystyy hoitamaan täytäntöön panevan roolinsa joko niin, että annetaan selkeitä että konkreettisia sääntöjä tai niin, että se auttaa niitä maita ja tuottajia, jotka ovat jo sopeutuneet uusiin sääntöihin. Joka tapauksessa haluaisin lisätä ne aikaisempiin omilla vaalipiireillämme. Tiedämme hyvin, mikä tilanne on, olemme sitä huolissamme. Uskomme, että menemme nyt jonkinlaista skandaalia kohti, mikäli hyvin nopeasti ja konkreettisesti ei ryhdytä toimiin. Täällä on vielä kymmenen puhujaa. Pyydän, että minuutti riittäisi. Martin Nuss. Äh, Sallinette, että minä vielä puhun eh, tästä asiasta. Meillä on yksi kysymys. Eh, te, mitkä maat ovat ne maat, jotka eivät ole huolehtineet täytäntöönpanosta? Ja onko totta se, että erät maat eivät ole edes saaneet tästä tietoa? No sitten hunajateemasta. Meillä te kuvaste hyvin tätä tilannetta Eh, nythän se on sellainen, että kukaan ei oikein tiedä, että miten eh, tämän eh, asian kanssa pitäisi, miten tätä pitäisi arvioida. Te puhuitte hunajan valvonnasta, mutta tämähän tarkoittaa sitä, että pitää itse asiassa muuntogeenisten kasvien viljelyä miettiä. Jokaisella hunajan tuottajallahan pitäisi sitten olla sellainen eh, alue mehiläisten käytössä, jossa muutogeenisiä kasveja ei ole. Muuten, muuten ei markkinoille pääsyä olisi. Ja miten tällaiset toleranssisäännöt eivät hän tällainen nollatoleranssin siitä kiinni pitäminen eh, on ihan mahdotonta. Minä haluaisin kysyä, että miten geeni teknologian käyttö, miten te siihen suhtaudutte? Agnon, ja sitten Reimers. Un minuto. Chairman, I don't want my time started until the commissioner... Puheenjohtaja, en halua, että minun aikani alkaa ennen kuin komission jäsen katsoo minua. Olisin halunnut kuulla teiltä jotain hyvää Kyllä, tämä on inhottava tilanne, tämä ei toimi. Ainoa, mitä te olisitte voineet luvata meille on se, että, että tuolla on rekat näiden kanaloiden ulkopuolella ja ne munat lastataan sinne ja rikotaan, mutta näin ei tule käymään. Eli te tulette äh, käymään äh, näissä isoissa yksiköissä ja teille näytetään sieltä pari pientä äh, osaa, jossa kaikki on kunnossa ja muissa se ei ole kunnossa ja sitten kaikki on hyvin. Joten näitä äh, häkkikanalan munia tulee olemaan. Minun äh, neuvoni ihmisille on seuraava. Te voitte syyttää minua siitä, että olen kovin nationalistinen, mutta on kaksi asiaa, mitä haluan vaalipiirini tekevän. Että he kirjoittavat meidän hallitukselle ja meidän hallituksemme äh, painostavat niitä ihmisiä, jotka tuovat munia maahan, että nekin ovat hyviä. Ja että otettaisiin huomioon myös kaikki nämä jakeluketjut niin, että saadaan selville, mistä nämä munat tulevat niin, että nimetään ja, ja, ja tuodaan esiin ne, jotka tuovat markkinoille laittomia munia. Reimers e Smith. sitten Smith. Okay. E, ich werde jetzt nicht noch schnell... Niin, en tässä nyt sen nopeammin puhu kuin yleensäkään. Miten nämä häkkimunat? Me puhumme aina munista, mutta mitenkäs sitten laittomat kanat? Siellähän on kana sisällä, tietenkin siellä häkissä laittomasti ennen kuin se laiton muna sinne syntyy. Tämähän tarkoittaa nyt sitten sitä, että te olette olette puhuneet siitä, että te ryhdytte toimiin niitä valtioita vastaan, jotka eivät ole täytäntöön panneet määräyksiä. Tässä on ollut hyvin pitkä siirtymäaika käytössä ja on jopa annettu rahaa tällaisen tuotantotavan muutokseen. Eli julkista rahaa on, ovat saaneet ne yritykset, jotka ovat tuotantotapansa muuttuneen. Pitää hyvin huolellisesti käyttää budjettirahoitusta. Ei meillä ole raha, rahaa jatkossa sitten enää tukea tällaisia asioita. Miten nämä mitä tapahtuu? Lukitaanko tällaisten firmojen ovet, jotka eivät ole uuteen menettelyyn siirtyneet? Sitten hunaja. Meillä täytyy olla eh, sellainen säännöstö Euroopassa, jossa eh, molemmat järjestelmät voidaan ottaa huomioon, koska nollatoleranssista kun puhutaan, niin eh, se ei ole mahdollista. Hyvin monissa tuotetuissa, tuoduissa, Euroopan tuoduissa elintarvikkeissa on tällaisia muuntogeenisiä osia. Meidän täytyy edistyä tällä sektorilla. Schmidt, poi Silvestri. Schmidt ja e Silvestri. President, thank you. I'll, I'll not uh, repeat anything that other colleagues have said and commission... En lähde tässä toistamaan, mitä kaikki muut ovat sanoneet ja, ja tulen tässä noudattamaan Jim Nicholsonin äh, äh neuvoa ja kirjoitan minäkin. Mutta älkää nyt äh, ymmärtänytkö väärin meidän turhautumistamme siitä, kun näemme, että ei ole ryhdytty toimiin näissä muna-asioissa. Me haluamme, että meidän vaalipiirimme noudattavat EUn sääntöjä ja me yritämme siellä puolustaa näitä EUn sääntöjä. Tämä vain muuttuu vaikeammaksi ja vaikeammaksi. Ajatelkaapa vaikka jo, miten hankalaa meillä on ollut esimerkiksi näiden uusien lammassääntöjen kanssa. Mutta se, mitä tässä nyt tapahtuu, no, tämä on oikeastaan moraalinen uhka, koska jos, jos näitä nyt ei noudateta, tässä asiassa, niin se tulee johtamaan niin myös muissakin asioissa. Joten tämä tullaan kääntämään jäsenvaltiota vastaan ja sitten jäsenvaltioita sakotetaan ja niin edelleen ja niin edelleen. Tämä on kaikki liian hidasta ja aivan liian vähän. Me tarvitsemme suoraan taloudellista tukea ja, ja sitten täytyy rangaista niitä, jotka tuottavat laittomia munia. Me haluamme vahvempia kohdennetumpia toimenpiteitä niihin jäsenvaltioihin, jotka eivät noudata sääntöjä. Olen samaa mieltä, että olisi moraalitonta tuhota näin paljon elintarvikkeita. Mutta koskapa tämä tuote on laiton uuden vuoden jälkeen, voitteko vahvistaa minulle, että yksittäiset jäsenvaltiot, jotka päättävät sulkea äh, rajansa tälle laittomalle tuonnille, että heillä on oikeus tehdä näin. Ja sitten ihan nopeasti vielä hunajasta te puhuitte EFSAn lausunnosta, jota olette pyytäneet tästä hunajakysymyksestä, ja että tätä voitaisiin käyttää retrospektiivisesti sitten liittyen tähän kontaminaatioon. Eli minkälainen viesti tässä nyt annetaan GMO-tuottajille ylipäätään? Minkälainen aikataulu teillä on, koska EFSAn lausunto saadaan ja minkälaisia ohjeita olette työstämässä tuottajille? Se poi Bove. Silvestris sitten Bove. Si, komissario, grazie. Komission jäsen, kiitoksia siitä, että olette tulleet tänne tänään ja kiitoksia, että sanoitte sen, mikä teidän piti sanoa. Eli toisin sanoen ensi vuoden ensimmäinen tammikuuta astuu voimaan uusi asetus ja se, joka ei sitä noudata, sitä rangaistaan. Näin teidän pitikin sanoa ja sanoitte sen. Nyt haluaisin sanoa jotakin muuta. Te ilmoititte, että hyvin päättäväisesti ja energisesti teette sen, mikä on tehtävä, ja että tulette toimimaan sääntöjen mukaan. Mutta kyllä tässä on myös opportunistisia syitä. Kuka, ne, jotka eivät ole noudattaneet sääntöjä vielä, eivät ole tehneet, koska eivät ole halunneet tehdä niitä, e, eivät ole voineet tehdä, niin ne, jotka ovat hakeneet voimaa noudattaakseen sääntöjä, eivät ole voineet eh, eh, jotkut eivät ole ehkä voineet noudattaa sääntöjä, koska eh, kriisi- ja kuluttajien tilanne on sen tehnyt mahdottomaksi. Jos nyt EU iskee uusilla rangaistuksilla tuottajiin, tuloksena on se, että ne, jotka eivät noudata sääntöjä, lopettavat tuottamisen kokonaan ja näin ollen meidän on tuotava tänne mm, munia, jotka on kanaloissa tuotettu ja helpotamme EUn ulkopuolista tuotantoa ja teemme lopun omasta tuotannosta. Todella olosuhteet EUn ulkopuolella ovat paljon huonompia kuin nykyiset olosuhteet EU-maissa asetuksen hyväksymisen jälkeen ja sen voimatulon jälkeen on tullut tämä talouskriisi, joka on vaikuttanut kaikkialle yhteiskuntaan. Meidän niin komissio on aivan oikein, että toimitte päättävästi, mutta se ei ole oikeudenmukaista tällä hetkellä. Olen sitä mieltä, että jos on tulee vielä uusia sääntöjä, joilla taataan ainakin mahdollisuus äh, kaupallistaa nämä munat tai edes jalostamisen kautta tai muulla tavoin äh, meidän olisi tällaista harkittava hyvä komission jäsen. toki on oltava tiukkana asetuksen täytäntöpanan suhteen, mutta kun otetaan huomioon, mitä viime kuukausina vuosina on tapahtunut, tarvitaan tukitoimia. Kollega täällä aikaisemmin korosti sitä, että resursseja on otettu myös PSR, jolla tuetaan investointeja häkkien muuttamiseksi. Mutta tämä komission jäsen varmasti tarvitaan lisää resursseja tähän suuntaan niin, että autettaisiin niitä, jotka eivät ole onnistuneet uudistuksessa tähän mennessä, niin että ne voisivat siihen, mennä, siihen suuntaan mennä nyt. Se olisi varmasti hyödyllistä. Teidän olisi otettava myös olosuhteet huomioon, koska rangaistustoimet tänä päivänä tulisivat vain vaikeuttamaan omia tuottajiamme ja edistämään tuontia EUn ulkopuolelta, jossa kanojen tilanne on paljon huonompi. Sitten Bove ja Laaja. Monsieur le commissaire. Hyvä komission jäsen. Minä en yleensä onnittele teitä. Tänään kuitenkin teen niin. Koska olen sitä mieltä, että kerrankin komissio menee loppuun asti ja pyrkii puolustamaan eläinten hyvinvointia. Usein puhutaan muunista tuotteista ei puhuta eläimistä. Täl, tästä toimesta on äänestetty ja se on hyväksytty nimenomaan eläinten hyvinvoinnin takia. Tämä on minusta tärkeää. Mutta on pidettävä kiinni siitä, että harmonisointi on selkeää, mitä tulee näihin tuotte, tuotuihin tuotteisiin. Olisi ihan ihmeellistä, että meillä olisi EUn sisällä tietty käytäntö, mutta sitten esimerkiksi teollisuuden tuomiin tuotteisiin hyväksyttäisiin muunlaisia sääntöjä. Ehkä tässä pitäisi mennä vielä pidemmälle markkinoiden harmonisoiden osalta sitten GM-kysymyksestä kolme hyvin yksinkertaista kysymystä. Onko komissiolla jonkinlaista arviointia Euroopan hunajan ja siitepalun säästämisestä ja millä tavalla tällainen arvio aiotaan tehdä. Meillähän on nyt ongelma. Täällä on puhuttu tästä 810 kohdasta, mutta jos meillä on rapsi, rapsi tai puuvilla tai muihin kasveihin kohdistuva saastumista, niin siitä tulee ongelma, koska nämähän eivät ole Euroopassa hyväksyttyjä viljelykasveja GM-muodossa meidän on oltava tässä hyvin selkeitä ja kiellettävä tällainen. Minä olen sitä mieltä, että lainsäädännön myötä EU on otettava selkeämmin asian kantaa. Sitten seuraava kysymys. Millaisia kompensointitoimia otetaan käyttöön, mikäli mm, tietty hunaja tai siitä pölyä diskataan, koska eivät hän he ole toivoneet tällaista saastumista, he ovat uhreja. Sitten kolmas kysymys. Aikooko komissio tiedottaa kuluttajille tästä, olisiko Argentiinasta tuotuun hunajaan laitettava merkintä GM-hunajaa sisältävä tuote. Näin kuluttajat voisivat valita hunajaa, jossa on GM-hunajaa tai sitten sitä ei ole. Infine Glattenfeld. Seuraavana Laajon. Uh, <coughs> thank you, President. Uh, <coughs> well... Kiitos puheenjohtaja. Ainakin me voimme olla kiitollisia siitä, että te tulette paikalle itse, ettekä lähettänyt tänne jotain virkailijaa puolustelemaan sellaista, mitä ei voida puolustella. Mutta Muutama kysymys. Mitä me meppeinä voimme kertoa kuluttajille? Mitä me voimme kertoa kuluttajille, mitä tapahtui ensimmäinen ensimmäistä 2012? Mitä minä kerron John Gamletille, joka on investoinut 10 miljoonaa puntaa siihen, että äh, hän on saanut äh, näitä virikehäkkejä sinne ja vapaata tilaa näille äh, kanoille? Mitä minä hänelle kerron? koska äh, ei, ei, ei tämä ole mahdollista, että minä sanon, että, että no, kyllä tässä tätä selvitellään tätä laittomien munien asiaa. Ei ole mahdollista. Tässä on kysymys Euroopan unionista ja Euro- Euroopan äh, unionin äh, säännöistä. Ja jatkossa tämä ei tule johtamaan mihinkään, koska kaikki tuottajat tietävät, että pah, tässä tarvitsee yhtään mitään tehdä, ei tässä mitään sanktioita tule, komissio ei tee mitään. Joten meidän täytyy saada aikaan sellainen suunnitelma, jossa on todellakin toimintaa ja jossa on voimaa ja joka vaikuttaa. Ja että ihmiset tietävät, että he syövät kanoja, kananmunia, jotka on tuotettu hyvissä eläinystävällisissä kanaloissa. Ja teidän täytyy huolehtia siitä, että näin on. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Kysymys komission jäsenelle koskee hunajaa. Tuomioistuimen tuomion säveltäminen voi aiheuttaa sen, että, että hunajaa jalostetaan jo muualla. Ja se myös saattaa edistää väärentämistä hunajan äh, tuotannon alalla, koska on olemassa hyvin yksinkertainen tekniikka, jonka kautta voidaan hunajasta poistaa siitä pöly. Siitä on kuitenkin hyvin voimakas se jäljittämisen keino. Jos hunajasta poistetaan siitä pöly, se tuotteen nimi on edelleen hunaja, mutta tässä on todella no, vaarana, että kuluttajia aletaan hämäämään. Olisiko yksi mahdollinen ratkaisu se, että tarkastettaisiin hunajadirektiiviä direktiiviä niin, että se noudattaisi pysyvään elintarvikeketjun komitean kantaa vuodelta 2004, jonka mukaan hunaja ei kuulu tämän 2003 direktiivin alaa. Nyt olen pahillani, mutta joudun lähtemään salista. E Glattenfelder. Kiitoksia sitten Glattenfeld. Köszönöm, elnök úr. A magyar tojástermelők túlnyomó többsége Suurin osa Unkarin munantuottajista eh, käyttävät itse asiassa jo näitä laajempia häkkejä tuotannossaan. Ja heistä tuntuu, että komissio hyvin tiukasti pysyttäytyy näissä säännöissä. Eh, nämä vanhat häkit on viety Ukrainaan ja siellä tuotanto jatkuu ja sehän tarkoittaa sitten, että sieltä tuodaan monia Euroopan unioniin. Tämä opettaa meille monia asioita ja yksi niistä on se, että miksi vanhanaikaiset eh, häkit eh, on otettu käyttöön, niin sehän tarkoittaa sitä, että niillä voi ansaita rahaa. Ö, eh, Perinteisissä häkeissä tuotannokustannukset ovat 15-20 prosenttia halvemmat. Nyt ihmiset menettävät työnsä ja 30-40 prosenttia tuloista menee elintarvikkeiden ostoon. Ja nyt sitten ihmisillä ei ole varaa näiden tiukempien sääntöjen mukaan tuotettuja munia ostaa. Kun meillä on eläinten hyvinvointiin liittyviä säädöksiä laadinnassa, täytyy muistaa mihin kaikkeen se vaikuttaa. Jos me puhumme näistä uusista munista, niin usein käytetään enemmän fossiilisia polttoaineitakin tuotantomenetelmissä. Minä haluaisin kysyä kysymyksen. Te olitte tyytyväisinen siihen, että nopeasti on tehty päätöksiä ja toimittu, mutta täällä on kaksi tarko- tarkistusta täällä parlamentin eh, papereissa eh, sosia- sosioekonomisia syitä, jotka liittyvät GMO-elintarvikkeisiin ja sitten ympäristökysymykset. Madame Lulling. Sitten seuraava puhuja. Merci. Rava Luuling. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Euh, niin, kiitoksia puheenjohtaja. Kun eurooppalaista lainsäädäntöä annetaan, niin olisi muistettava, että jotkut meistä vähän nopeammin huolestuvat eläinten hyvinvoinnista kuin ihmisten hyvinvoinnista. Näinhän se kyllä on. vai, kielteiset vaikutukset tulevat nyt iskeytymään ihmisiin, työpaikkoihin niin, niin edelleen, joten meidän olisi ehkä vähän tässä verottava. Haluaisin nyt kuitenkin esittää kysymyksen, joka koskee mehiläis... mehiläisten kasvattajia. Jotkut mehiläiskasvattajat olivat vähän liian aikaisin riemuissaan tästä, tästä tuomiosta. Myös ne, jotka vastustavat GM totta, että nyt kun he ovat tätä pohtineet, en tiedä, ovatko bahirilaiset mehiläiset kasvattajat tehneet juurikaan palvelusta kollegoilleen, koska mitä komissio tulee tekemään säilyttääkseen mehiläisen kasvatuksen säilyttämisen GM-alueilla? Aiotteko häätää mehiläisten kasvattajat näiltä alueilta ja kuka tulee maksamaan tuotteiden analyysit ja kuka tulee korvaamaan hoitajille e, heidän tuotteidensa arvonlaskun. Schwartz. Kiitoksia lopuksi Ashford. Ja sen jälkeen komission jäsen Dalli e, rohkealle komission jäsenelle. John note, uh, along with Jim Nicholson. Jim Nicholsonin mukaan minä tukisin teitä. Minun täytyy nyt muistuttaa kollegoitani siitä, että jäsenvaltiot sopivat keskenään vuonna 1999, että tulee siirtymäaika. Ja tällä tavalla vaadittiin teollisuutta muuttamaan linjaansa. Jäsenvaltiot tätä vaativat aikaisemmin. Mutta sitten jäsenvaltiot eivät 12 vuoden kuluessa ole kuitenkaan täyttäneet velvollisuuttaan ja painostaneet omaa teollista sektoriaan tässä asiassa. Ja nyt komissaarin tilanne on tietenkin hyvittäin vaikea ja siksi minä tunnenkin sympatiaa häntä kohtaan. Meillä on nyt sellainen tilanne, Aivan kuten kolleganikin haluan tietää, mitä tapahtuu toinen tammikuuta, mitä munille tapahtuu ja mitä tapahtuu niille tuottajille, joita on minunkin maassa on, on sellaisia, jotka ovat jo muuttaneet tuotantonsa uuteen e, suuntaan, mitä heille tapahtuu. No te puhuitte siitä, että e, ryhdytään toimenpiteisiin maita kohtaan, jotka eivät ole tätä tehneet. Joten nyt, komissaari, minäkin kysyn kysymyksen. Eli mitä ihan tarkalleen ottaen teette toin tammikuussa ja mitä me, me, mitä me voimme omille me sitten sanoa? Kiitän kaikkia jäseniä, jotka ovat käyttäneet puheenvuoron. Nyt komission jäsenellä on vaikea tehtävä tyydyttää teidän kaikkien tiedonmeno näiden toimien täytäntöönpano on todella tärkeää. 12 vuotta on jo kulunut siitä, kun nämä, tämä direktiivi hyväksyttiin. Täällä on todella henkilöitä läsnä, jotka olivat silloinkin jo paikalla, joten ole hyvä, Dali. Mr. Chairman, and thank you for... Kiitos, herra puheenjohtaja. Kiitokset tästä, näistä värikkäistä ja moninaisista kommenteista tänään. Aloittaisin sillä, että asetetaan asian perspektiiviin. En minä ole tässä valmis luovuttamaan, mutta tässä on kysymys toimivaltuuksista. On helppo sanoa, mitä komissio on tehnyt, että voi olla varma siitä, että ei ole enää häkkikanaloita, mutta komissiolla ei ole mitään oikeusperustaa varmistaa, että ei ole enää laittomia kanaloita jäsenvaltioiden toimivaltuus ja vastuu on tehdä tämä. Minä komission jäsenä olen useissa tilanteissa tämän vuoden aikana tuonut tämän jäsenvaltioiden tietouteen maatalouskokouksissa tuonut tämän esiin, että heidän on toimeenpantava tämä direktiivi, mutta on heidän vastuunsa toimeenpanna tämä direktiivi. En minä tässä nyt yritä väittää ja työntää syytä muille, että se on jonkun toisen vastuulla. Kaikki me olemme tässä yhdessä ja kaikkien meidän pitää tätä viedä eteenpäin, mutta haluaisin teidän ymmärtävän, missä toimivaltuudet ovat ja kenen täytyy ryhtyä toimiin niin, että toimeenpannaan nämä eri direktiivit ja asetukset, joita me lainsäädäntöprosessissamme laadimme. Joten minun ongelmani ja suuri ongelma onkin, on yrittää pakottaa näitä jäsenvaltioita toimimaan. Vaikka olen useita kertoja pyytänyt informaatiota, niin jotkut jäsenvaltiot eivät tämän, tähän päivään mennessä ole edes antaneet meille tietoa maatilanteesta. Unkari, Unkari, Italia, Latvia, Espanja ja Kreikka. Nämä ovat maita, jotka eivät ole antaneet tietoa siitä, mikä tilanne tällä hetkellä niiden maissa on. Sitten on Belgia, Bulgaria, Kypros, Ranska, Puola, Portugal ja Romania, jotka eivät tule täysin toimeenpanemaan tätä direktiiviä. Eli 12 jäsenvaltiota, joissa on ongelmia. En nyt tässä sano, että näissä jäsenvaltioissa kaikki kanalat olisivat ongelma. Mutta joissakin prosenttiosuus on tuotannosta on suurempi, siis laittoman tuotannon osuus on suurempi. Toinen asia. Politiikassa asiat ovat harvoin yksinkertaisia. Jos tämä ongelma olisi sellainen, niin se olisi, ratkaisu olisi helppo. Minä menisin lakimiehille ja lakimiehet kertoisivat minulle, että yksikin muna, joka on tuotettu näissä häkeissä, on laiton ja se on tuhottava. Ja niin me tekemme, teemme ja toimimme, niin kuin täällä kuka teistä nyt sanoikaan, että, että me Meillä on vaikka tällainen toimintaryhmä kaikista jäsenvaltioista, jonka avulla sitten tuhoamme kaikki munat, joita näissä häkkikanaloissa tuotetaan. Tämä olisi ratkaisu. Kaikkein selkein ratkaisu, jos tässä nyt hyvin yksisilmäisesti katsottaisiin tätä asiaa. Mutta tässä ongelmassa on enemmän ulottuvuuksia. Taloudellinen ulottuvuus, nämä jäsenvaltiot, joissa näitä tuotetaan, Osa niistä on jo syvässä kriisissä. Sen lisäksi tällä on vaikutusta myös kuluttajiin, varsinkin mitä tulee hintaan ja saatavuuteen. Sen vuoksi meidän täytyy löytää poliittinen ratkaisu. Mehän voimme sanoa, että okei, meidän kananmunamme ovat laittomia ja sen vuoksi kaikki kananmunat on tuhottava. Selvä, se on yksi ratkaisu. Se, mitä minä tässä haluaisin tehtävän, enkä ole tätä vielä sanonut sen vuoksi, että en ole saanut tähän mitään laillista kantaa. Eli nimenomaan niin, että kaikki munat, jotka, joita ei ole tuotettu uuden direktiivin mukaan, niin ne pidetään sillä alueella, missä ne on tuotettu, ja että niitä käytetään jatkotuotantoon. Tämä on se ratkaisu, mitä minä yritän ajaa. Mutta tällä hetkellä minulla ei ole oikeudellista perustaa tehdä tällaista ratkaisua. Mutta tämä olisi ehkäpä yksi ratkaisu, joka suojelisi kaikkia näitä, niitä kasvattajia ja munan tuottajia, jotka ovat investoineet omissa maissaan niin, että he, heidän, heille ei tulisi kilpailevia munia muista maista halvemmalla kustannuksella. Ja sitten sen lisäksi ää, tämä myös kannustaisi kaikkia ää, kasvattajia todellakin korjaamaan tilanne. Tämä on se ratkaisu, jonka minä näen. Mutta tämä ei ole sellainen ratkaisu, jonka voin teille luvata sen vuoksi, että en ole vielä ihan varma näistä vaikutuksista ja minun avustajan ja jäsenvaltioissa työskennellään nyt kuumeisesti. Pyritään löytämään jonkinnäköinen ratkaisu näissä puitteissa. Eli tämä nyt häkki kanaloista. Ja mitä sitten tulee GMOihin? Again here, I believe that the issue... Tässäkin asiassa tämä GMO ja hunaja asia on tällaista yhteisrinnakkaiselokysymystä. Me, meidän me ei tarvitse muuttaa näitä sääntöjä, siis mitä tulee gmo ja hunajaan. Ja sitten on tietysti luvista kysymys. Kuten olen sanonut aikaisemminkin, me olemme EFSAlle jo antaneet ohjeistuksen, jotta se voisi ryhtyä tutkimaan asiaa ja tarkastelemaan sitä, että onko GMO siitepöly, mikä sen vaikutus on hunajalle. Ja sitten, että voiko se saada myynti mennä markkinoille vai ei. Mitä mitä sanon, että meillä ei ole parlamentin tarkistuksia, mutta me uskomme, että että me voimme tehdä yhteistyötä parlamentin kanssa näiden tarkistusten kohdalla. Sitten kun te olette päässeet omasta kannastanne lopulliseen yhteisymmärrykseen. se on varmastikin aivan työstettävissä oleva asia ja me voimme sitä yhteistyötä tehdä. Tarvitaan keskusteluja tietenkin mutta kyllä se on tehtävissä. Siitä syystä eh, voin munivista kanoista sanoa, että mitä näille munille tapahtuu tammikuussa, myydäänkö niitä? Ja vastaus on, niiden ei pitäisi olla myynnissä. Tämä on minun kantani. Tällaisten munien ei pitäisi olla enää kuluttajille tarjolla niiden myyntiä täytyy rajoittaa ja niitä täytyy käyttää teollisessa tuotannossa ennemminkin kuin vähittäismyynnin kohteena. Tällainen ajatus minulla tällä hetkellä on, mutta tietenkin hyvin paljon on vielä lakiosaston kanssa monenlaisia pohdintoja edessä. Hyvä, kiitoksia komission jäsen Dalli. En tiedä, voivatko jäsenet tyytyä näihin vastauksiin, mutta olemme varmasti tyytyväisiä tästä energisestä tavastanne pyrkiä löytää pyrkiä ratkaisuihin niin täällä on tietenkin tärkeitä että kuluttajat tietäisivät, ketkä ovat sääntöjä noudattaneet ja ketkä eivät. Täällä on vielä pyydetty puheenvuoroja, mutta emme voi antaa kaikille puheenvuoroja, koska komission sen on juuri lähtemässä pois. Joten ei sillä ole kovin asianmukaista. Pyydän, että keskeytämme minuutiksi. Hyvästelen komission jäsen ja sitten jatkamme kohdasta kuusi. Älkää liikkuko.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 Allora, punto 6 all'ordine del giorno. Modi- no niin, kohta nolla Neuvoston asetuksen 617 kautta 2009 muuttaminen. No niin, voisitteko istua paikoillenne? Älkää olko siellä käytävällä seisoskelemassa tai heitä teitä vasaralla. No niin, hyvät kollegat, siirrymme kohtaan kuusi korkealaatuisen naudan lihan autonomisen tuontitarkkikiintiön avaamisesta annetun neuvoston asetuksen EU 617 2009 muuttaminen. Haluaisin muistuttaa teitä ennen kuin annan puheenvuoron esittelijä George Lyonille, että tämä on jo peräisin vuodelta 1998 silloin maailmanlaajuinen äh, paneeli totesi, että nämä että, että on yhteensopivuusongelmia tässä naudanliha kysymyksissä, kun nauda, naudoille on annettu hor, kasvuhormoneja. Yhdysvallat ja Kanada saivat sanktioita ja sitten päästiin yhteisymmärrykseen, jossa on kolme asteinen järjestely, jonka kautta sanktioiden tasoa lasketaan asteittain. Unionissa taas voidaan vähitellen nostaa korkealaatuisen naudon lihan tuotetrafikiintiötä, kun kyseessä on liha, johon, johon ei ole käytetty kasvuhormoneja. Puhut, ensimmäisessä vaiheessa kiintiö on 20 000 tonnia. Tämä on neuvoston asetuksessa 6.17.2009. Nyt olemme toisessa vaiheessa Yhdysvaltojen kanssa äh, sopimuksen mukaisesti keskeytetään kaikki jäljellä olevat sanktiot, joita oli sovellettu. Ja tässä on nyt äh, sopimuksen toinen osa jonka mukaan kiintiötä noustetaan 25 000 tonnin, ei vain 25 000 tonnilla, eli 45, tonnia, 45 000 tonnia on tämä kiintiö. Uskon, että nyt olisi tärkeää antaa puheenvuoro välittömästi George Lyonille. Haluaisin tervehtiä komission edustajaa. Koturni, johtaja Koturni pitäisi olla täällä paikalla. Hän on paikalla, erittäin hyvä. Näin saamme myös viimeisimpiä uutisia näistä tuontioikeuksista ja niiden jakamisesta niin, että se olisi mahdollisimman laajaa, eikä sitä rajoitettaisiin vain joihinkin maihin. En tiedä, haluaisiko Koturni puhua ensin ja sitten laajon. Tehdään siis näin ensin Koturni ja sitten laajon. Olkaa hyvä. Thank you, Chair. Uh, I think really you... Kiitos erittäin hyvän ja ymmärrettävän esityksen te äsken annoitte tästä asiasta. Minä en aio paljon siihen lisätä, mitä te sanoitte ehkä kuitenkin pari seikkaa, jotka ovat hyvin tärkeitä teille arvioitavaksi. Eh, silloin kun tätä riitaa mm, ratkaistiin, niin ne Kanadan ja USAn tekemät sitoumukset, eh, jotka liittyvät niin kahteen yhteisymmärryspöytäkirjaan ja jotka allekirjoitettiin EUn kanssa – niin itse asiassa monet, molemmat maat ovat jo toimineet. Kanada on aivan hiljattain vetänyt vanhat eh, sanktionsa pois, jota he, ne, he olivat käyttäneet, ja sama on tapahtunut USAn kohdalla. Haluaisin korostaa sitä, että USA on jopa toiminut ennakoivasti, eh, koska vasta elokuun alku ensi vuonna oli oli deadlineina, jossa seuraava vaihe tätä sopimusta astuisi voimaan. Joten me olemme nyt sellaisessa tilanteessa, että nämä sopimukset sekä Kanadan että USAn kanssa molemmat kumppanimme soveltavat näitä uusia sopimuksia jo ja sanktiot on vedetty pois. Tämä on tapahtunut siis 13 kuukautta ennen kuin oli tarkoitus, eli ensimmäinen 8.12. Tämä osoittaa sen, että sopimukset toimivat ja meillä tulokset ovat hyviä, koska meillä oli todellakin vakavia protesteja ja meillä oli sanktioita, jotka koskivat hyvin monta Euroopan unionin maata. Aivan kuten te sanoitte, tämä asetusluonnos on sellainen, jonka myötä me pääsemme seuraavaan vaiheeseen ja me voimme nostaa näitä määriä ja tällä tavalla komissio myöskin saa riittävät valtuudet, jotta se voi toimia. Eli tällä tavalla tämä säädös nyt sitten horisontaalisesti sopeutetaan näihin voimassa oleviin sääntöihin ja komitologian menettelyssä. Nämä ovat nämä pääasialliset asiat mm, sopimuksessa, jossa ryhdytään soveltamaan uusia sääntöjä etuajassa – ehdotuksena on todellakin siirtyä toiseen vaiheeseen ja sitten sen jälkeen EU voi mahdollisesti ensi vuonna edetä, edetä ja että mahdollisesti 2013 riita ratkeaisi lopullisesti näiden molempien maiden kanssa, mutta erityisesti USA kanssa. Grazie, eh, direttore Coturni. Kiitoksia, hyvä johtaja Koturni. Ette tosin vastanneet kysymykseeni, mutta ehkä myöhemmin. George Lyon. Uh, thank you, uh, uh, Chair. Kiitos uh, puheenjohtaja, kiitokset komissiolle puheenjohtaja ja komissio tässä jo selittivät, mikä tämä asia on. Tässä on käyty pitkä kiista hormonilihasta ja jäsenet muistanevat, että me hävisimme tämän VTOn panelissa, kun oli kysymys hormonilihan äh, tuonnin kieltämisestä. Cathy Ashton on yrittänyt äh, nyt ratkaista tätä umpikujaa ja ajatus on aika yksinkertainen kertainen. Kaikki nämä sanktiot, jotka EU jotka USA, joihin USA sai luvan vto paneelilta. Se on suostunut jättämään ne pois. Ja, ja me olemme nyt antaneet ensimmäisen maahantuontilupa kiintiön 20 000 tonnia ja seuraavaan noin 45 000 tonnia. Se, että sanktiot poistettiin, niin Italia on suurin voittaja. Noin 99 miljoonaa dollaria sen kaupasta. Puola on kakkonen ja Kreikka, Irlanti, Saksa, Tanska, Ranska ja Espanja, Suomi, Ruotsi, Itävalta, Belgaria, Belgia ja niin edelleen ja niin edelleen. Mutta suuret eh, edun, suurimmat edunsaajat ovat nämä, jotka ensimmäisenä mainitsin. Minä haluaisin kesku- kuunnella keskustelua. Minusta on tärkeää ymmärtää, että tässä on yhteispäätösmenettely kyseessä, joten meillä on oikeus tehdä tarkistuksia, mikäli me haluamme. Tarkoituksena ja lähtökohtana ei ole se, mutta haluan kuunnella keskustelua. Mutta on erittäin tärkeää, että me edistymme nopeasti tässä asiassa. Aikataulu on se, että toivon mukaan voimme äänestää tästä 19. tai 20. joulukuuta viimeisessä maatalousvaliokunnan kokouksessa. Joten siis USA on poistanut sanktiot, se on etuajassa ja toivon mukaan koko tämä prosessi viedään päätökseen ensi vuoden elokuuhun mennessä. Tässä molemmat osapuolet vain voivat voittaa sekä EU että USA. EUn osalta tämä lopettaa tämän kiistan ja voidaan välttää jatkosanktiot ja se, että voidaan pitää hormoniliha USAsta poissa. 250 miljoonaa sanktioita ja USAlle taas se etuna on tietenkin se, että se pääsee EU-markkinoille, vaikkakin hieman rajallisemmin kuin mitä se olisi halunnut. Eli kuuntele mielelläni keskustelua ja vastaan kysymyksiin keskustelun aikana. Kiitos. Molto bene, grazie, eh, grazie Giorgio. Adesso... Kiitoksia Giorgio. Sitten Lebrun ja Delange. Lebrun ensimmäisenä. Merci. Simplement Kiitoksia. Haluaisin vain täydentää sitä, mitä täällä on juuri sanottu. Minä olen varjoesittelijä tässä asiassa omassa ryhmässäni. Tällä hetkellä on aika vaikea saada, onko, sanoa, onko tämä voitto vai ei. Se näyttää voitolta, mutta onko tämä nyt hyvä juttu, niin en oikein tiedä sitä vielä. Pitääkö meillä olla tyytyväisiä tämän ratkaisun, tästä ratkaisusta on no, kyllä varmaan pitää, mutta ainakin meidän on oltava vielä valppaita ja muistettava, mitä sanottu mitä Michel Barnier aikoinaan sanoi maatalousministerinä. Hän sanoi, että meidän on tarkkaan seurattava sopimuksen täytäntöönpanoa. Nyt on ehkä oikea aika tehdä tilannekatsaus ja tarkastaa, kuinka tämä sopimus todella toteutuu ja erityisesti olisi pohdittava laatukysymykseen, mitä ymmärretään laadulla, mitä tarkoittaa korkealaatuinen naudanliha onko meillä yksimielisyyttä tässä asiassa eri vuoropuheluiden välillä. On varana, että keskustelu siirtyy vähän toiseen suuntaan, mutta emme voi siltä varmaankaan välttyä. Delange. Sitten Delange. Don't worry, George, I'll be, uh, I'll be nice. Minä puhun ihan kiltisti, George, älä huolehdi. No, yleisesti olen aivan samois, samaa mieltä, että tässä on win-win tilanne Eh, me tarvitsemme näitä tiettyjä tuotteita, eh, joita viedään, joita ei aina tule ajatelleeksi, ajatelleeksikaan. Mutta joka tapauksessa hyvä, että tässä löytyy ratkaisuja. Haluaisin kuitenkin liittää tämän eh, yhteen toiseen asiaan, eli BSE-rajoituksiin. Mehän puhumme tässä naudanlihasta ja me, me nostamme kiintiöitä 45 tai 48 tonniin hyvän la- laatuisen naudanlihan kohdalla. Ja miten paljon me voimme viedä sitten sinne päin? Minä olen kuullut, että emme yhtään, koska näitä BSE-rajoituksia ei ole USAssa vielä poistettu. Kanada on, Japani on poistanut ne. Ja miten sitten näiden BSE-rajoitteiden poistaminen, niin sehän vaatii lainsäädännön toteuttamista. Mitä ilmeisimmin komissio kävi vierailulla USAssa, ehkä komissio voi tämän vahvistaa. Näitä vaikuttaa siltä, että noin 2015 olisi se, se vuosi, jolloin rajoitukset poistetaan meidän naudanlihan tuonniltamme. Siihenhän on vielä neljä vuotta aikaa, eikä ole mitään järkeä näin kauan niitä pitää voimassa – Nämä molemmat asiat liittyvät naudanlihaan ja siksi minun mielestäni nämä asiat pitää ottaa yhdessä esille ja painostaa USAta sillä tavalla, ettei enää näitä hullun lehmän rajoituksia neljä vuotta sovellettaisi. Olward, prego. Olward, si. yeah, well, <clears throat> thank you. <clears throat> Excuse me, Mr. Chairman. Thank you. My, my question is... Kiitos. Minun kysymykseni on ihan sama kuin edellisen puhujan. Tämä liittyy naudanlihan ja vasikan lihan vientiin. Joten tämä kiellon poistaminen on hyvin tärkeää monille jäsenvaltion, jäsenvaltioille. Kanadassa no, tämä kielto taitaa olla päällä vielä. Ja se ei ole ollenkaan oikeutettu, jotta huomenta 22 jäsenvaltiota ovat eh, puhtaita ja sen vuoksi kaupan pitäisi tapahtua Pohjois-Amerikan kanssa ihan samoin perusteen kuin muiden kanssa. Me testaamme eläimet 72 kuukautta vanhana tai vanhempina BSCstä, joten eh, todellakin 2015 ei ole hyväksyttävä jäsenvaltioille. Minusta tässäkin täytyy osoittaa hyvää tahtoa. Me tarvitsemme yhtäläiset lähtökohdat ja tämä valiokunta voi tehdä vaikka päätöslauselman asiasta. Schmidt. Thank you, President. I'll be brief uh, and make only... Aivan lyhyesti. Minä olen varjoistelija ryhmästämme. Meillä on hyvä tavoite tässä, että nopeutamme menettelyä – mutta meillä on kuitenkin demokraattinen parlamentti tässä kysymyksessä ja meillä on paljon tuottajiakin mukana. Me, jos me eh, ratkaisemme yhden hormonilihakysymyksen, niin kyllä me varmasti eh, voimme ratkaista toi, toisenkin. Meillä on nyt eh, mahdollista mm, vähän tähän panostaa, jotta nämä molemmat ongelmat ratkeaisivat kerralla. Bene, eh, non ci sono altri iscritti a parlare, quindi a questo... Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole. En tiedä, haluaisiko George nyt esittää loppupäätelmät vai ehkä sitä ennen johtaja Koturni voisi vielä lisätä jotakin. Ei hän halua, niin sit, siinä tapauksessa George, ole hyvä. Okay, uh, could I first of all thank colleagues for... Kiitos uh, kollegoille näistä asioista. Tämä on tärkeää ja tämä valiokuntavierailullaan USAhan tapasimme herra Curtin ja me otimme tämän asian esille hänen kanssaan ja me sanoimme, että me haluamme, että tässä päästään eteenpäin. Tom Vilsack taas sitten antoi meille tietynlaisen sitoumuksen, nimittäin, että lausunto, ehdotus oli jo pöydällä ja hän oletti, että se olisi valmis hyväksyttäväksi tämän vuoden loppuun mennessä. Joten tämän parlamentin rooli on nyt huolehtia siitä, että tämä todellakin saadaan aikaiseksi. Ja että komissio nyt hieman painostaisin, että asiassa päästään eteenpäin. Ja tämä on eri asia. Puhun tästä asiasta mielelläni varjoesittelyiden kanssa, mutta se ei varsinaisesti kuulu tähän asiaan, mikä tässä mietinnössä on. Mutta minusta on tärkeää, että me otamme tämän valiokuntana esiin ja että komissio todellakin huolehtii siitä, että nämä naurettavat BSC-rajoitukset poistetaan. No USA valit- sanoo, että samanlaisia kieltoja ja rajoituksia on heidän tuotteisensa suhteen tiettyihin Aasian maihin mutta me haluaisimme nyt jonkinnäköistä jatkuvuutta USAlta tässä asiassa niin, että todellakin saataisiin ratkaistua tämän. Tämä on erittäin tärkeä Hollannin vasikka teollisuudelle, koska USA-markkinat ovat suuri alankomaalaisille. Mutta meidän täytyy antaa hyvin vahva viesti komissiolle ja USAlle. 2015 on täysin hyväksy, ei ole ollenkaan hyväksyttävää. Joten äh, varjoesittelijät ja kiinnostuneet kollegat, me voimme puhua tästä ja todellakin voimme, voimme keskustella tästä. Lansi voi aggiungere qualcosa? Lange, haluatteko lisätä jotain? Uh, decline to, uh, to speak. Koska komissio ei halua puhua, niin ehkä minä voin osoittaa komissiolle aivan selkeän kysymyksen. Uh, Voiko komissio vahvistaa, että eh, Dallyn viisi vierailun aikana puhuttiin tästä vuodesta 2015, koska parlamentaarikot saivat vähän eri käsityksen asiasta. Jos ei tätä tietoa voida vahvistaa tai kiistää, niin ehkä tämä pitäisi kirjallisesti selvittää ennen seuraavaa kokoustamme. Bene, d'accordo, grazie Delange. Hyvä, kiitoksia Delange. Sitten eh, johtaja Koturni. My misunderstanding, we did not want to decline to it. Tässä nyt on väärin käsitys. En minä pyrkinyt väli, välttelemään vastaamista. BSE-kysymyksessä komission jäsen Dallihan täällä juuri oli. Hän kävi USAssa pari viikkoa sitten ja otti tämän asian muiden muassa – herra Kyökin ja Vilsin Kilsakin kanssa. Ja samoin teki äh, Washingtonissa helmikuussa Siolos komission jäsen. Ja ihan kuten herra Lajons tässä sanoi, tämä äh, uusi ehdotus äh, tehdään heti kun on kuultu teollisuutta ja kaikkia muita osapuolia ja se tullaan sitten toimenpanemaan todennäköisesti tämän vuoden loppuun mennessä. Ja vuoden 2012 aikana, en tiedä tarkalleen koska, onko se sitten puolivälissä 2012, että silloin tämä hyväksyttäisiin. Joten en usko, että 2015 on realistinen. Olen iloinen kuullessani kaikki nämä kommentit BSCstä. Se ei välttämättä liitty tämän yhteisymmärryspöytäkirjan toimeenpanoon, mutta on hyvä muistaa, että USA on sulkenut oven meidän tuonniltamme, mutta samanaikaisesti ne vaativat Korealta ja Japanilta päästä niille markkinoille, joka on USA-vienille suljettu BSC-ongelmien e takia. Joten USAssa itsessäänkin on paljon paineita. Monet tuottajat ovat kirjoittaneet ministerille e, ja vaatineet, että tämä asia hoidetaan EUn suuntaan. Joten sisäistä painetta on ja me toivomme, että poliittinen taso seuraa tätä ja että he pitäytyvät sitoumuksissaan ja julkaisevat tämän tämän vuoden loppuun mennessä, koska tämä ei ole hyväksyttävää. Voin vakuuttaa teille, että tämä on asia, jonka sekä Cholos että Dali ovat ottaneet esityslistalle. Ja minun pitää vastata, anteeksi, että en heti vastannut, De Castro tähän kysymykseen. Kyllä. On aika paljon äh, paineita, että saataisiin mahdollisimman paljon lisenssejä myönnettyä ja pyyntöjä on hyvin paljon. Tämä osoittaa, että mielenkiintoa on paljon. Joten näitä lisenssejä ei välttämättä ole kovinkaan paljon tuojille enää. Tämä järjestelmä ei ole toiminut tarpeeksi hyvin. Olemme palanneet lähtöruutuun, olemme kuulleet teollisuutta ja maahantuojia ja USA on myös kiinnostunut tästä. Ja olemme miettineet, millä tavalla tätä parhaalla tavalla voitaisiin käsitellä koskapa tämä on asia, joka huolestuttaa monia maahantuojia. Emme ole saaneet eurooppalaiselta järjestöltä vielä vastausta, mutta selkeästi tämä on asia, joka saattaa vaikuttaa sitä, millä TRQ toimii. Tulevaisuudessa tilanne saattaa vielä paheta ja luoda paineita mutta tämä ei vaikuta siihen, millä tavalla tämä toimeenpannaan, TRQ toimeenpannaan. Ja ehkäpä tähän päätä. Bene, grazie. Ringraziamo dottor Coturnia. Hyvä, kiitän johtaja Coturnia myös tästä vastauksesta. On tärkeää, että mahdollisimman monet jäsenvaltiot voivat, ja, ja valtiot voivat osallistua eikä rajoituta vain muutamiin No niin, tässä tämä nyt pidämme minuutin tauon ja sen jälkeen koronatorin kokous. Valiokunta jatkaa huomisaamuna kello yhdeksän. Kiitoksia kaikille. Dico coordinatori di rimanere che iniziamo subito. Scrivendo la scorta Mm? Sì.